Prego prendere posto. Dobbiamo cominciare i nostri lavori. Pyydän teitä istutumaan niin, että voimme aloittaa työmme hieman nyt jo myöhässä. Tämä johtuu osittain siitä, että lentokoneet ovat olleet myöhässä sekä eilen että tänään ja kansallisten parlamenttien jotkin jäsenet tulevat paikalle, mutta hieman myöhässä. Ja minun on myös kerrottava teille yksityisyyden syistä, että tämä kokous kuvataan internet-televisioon. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka ovat paikalla. He edustavat 19 jäsenvaltiota – tai ehkä 18. Italiassa on ollut tärkeä luottamuslause äänestys tänä yönä senaatissa ja tämä on estänyt Italian parlamentin jäseniä pääsemästä paikalle. Mutta 19, 18, 19 parlamenttia on sekin merkittävä määrä. On hienoa, että olette täällä paikalla. Kuten tiedätte, Lissabonin sopimuksen artikla 12 määrää, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan unionin toimielinten, eli myös Euroopan parlamentin, täytyy koordinoida työtään, jotta Euroopan unionia voidaan edistää mahdollisimman tehokkaasti ja sen toimia voidaan e- edistää. En viittaa tässä pelkästään parlamentin välisen yhteistyöhön yleisellä tasolla, vaan myös valiokuntien väliseen työhön. Se on äärimmäisen tärkeää suhteessa kansalaisiin. Mutta tällä tavoin mahdollistetaan myös se, että kansalliset parlamentit voivat harjoittaa valvontaa ja samoin ne voivat antaa tiettyjä impulseja hallitusten suuntaan niin, että todella saadaan aikaan Euroopan integraatiota. Tänään keskustelussa meillä on tästä tästä näkökulmasta katsottuna kaksi äärimmäisen tärkeää aihetta keskustelussa. Tänä aamuna keskustelemme yleisestä ja välittömästä vaalijärjestelmästä. Ja tehdäänpä mikä päätös Euroopan tasolla tahansa, niin uusi mahdollinen sopimus tulee ratifioida ja sillä tullaan muuttamaan vuoden 1976 säädöstä, jossa on määrätty Euroopan parlamentin jäsenten valinnasta. Ja nyt tänään keskustelemme yhdestä tärkeimmistä innovaatioista, jota Lissabonin sopimus tuo mukanaan, eli kansalaisaloite. Tästä keskustelemme myös tänään. Eli että vähintään miljoona kansalaista tai merkittävä jäsenvaltioiden määrä voi pyytää komissiolta, että se aloittaa lainsäädäntötoimet tietyllä alalla. Ja tämäkin on tapa lähentää Euroopan unionia kansalaisiin. Tässäkin tulisi päästä päätökseen hyvin nopeasti. Olemme saaneet raportit asiasta jo 12 jäsenvaltiolta. Odotamme edelleen lisätietoja, lisähuomioita tähän asiaan. Ja sekä koskien yhteistä vaalijärjestelmää että kansalaisaloite. Meidän valiokuntamme täytyy tehdä päätöksiä, kerätä tarkistuksia hyvin pikaisella aikataululla ja toivottavasti tänään voimme kuulla hyödyllisiä huomioita tältä osin. Te olette saaneet varmasti tämän päivän ohjelman. Ja se on laadittu niin, että on kuultu Brysselissä olevia kansallisten parlamenttien edustajia. Toivottavasti mitään ongelmia tältä osin ei ole. Ja toivottavasti voitte hyväksyä päivän ohjelman. Ja ohjelman mukaan lyhyiden aloitussanojeni jälkeen sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin jäsenet voivat käyttää puheenvuoroja. Eli nyt teille on jo jaettu paperi, jolla voitte pyytää puheenvuoroa tässä kokouksen kuluessa. Voitte välittää tämän paperin tähän vasemmalla puolella istuvalle sihteeri, sihteeristölle. Näin voimme sitten arvioida paremmin sen, kuinka kauan puheaikaa voimme antaa kullekin parlamentin jäsenille. Haluaisimme kuulla tietenkin kaikkia parlamentteja, mutta järkevässä ajassa. Eli meidän täytyy todennäköisesti asettaa yläraja puheiden pituudelle. Muistutan vielä, että iltapäivä päättyy lounaskutsuun. Parlamentin jäsenet voivat kokoontua Euroopan parlamentin tarjoamalle lounaalle. Ja siellä voimme tietenkin jatkaa pohdintoja sitten vapaammin. Näin voimme aloittaa siis keskustelut yhtenäisestä vaalijärjestelmästä ja muutoksesta, joka tulisi 20. syyskuuta 1976 annettuun säädökseen. tällaisen yhtenäisen vaalijärjestelmän muuttaminen johtuisi 123 artiklasta sopimuksesta Euroopan unionin toimintatavoista. Tämä ei ole siis mikään asia, jolta me voimme välttyä, vaan tämä on äärimmäisen merkittävä aihe Jopa vuodesta 1951 lähtien aivan EUn ja ehtyn alkumetreiltä lähtien suunniteltiin tällaista EUn sisäistä vaalijärjestelmää ja tähän onkin pyritty monta kertaa kuitenkin niin, että tuloksia ei ole saatu aikaan. Ja suorat ensimmäiset välittömät yleiset Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin vasta vuonna 1979. Ja vuonna 2002 varapuheenjohtaja Anastopoulos on tehnyt ehdotuksia tähän, mutta mitään merkittäviä muutoksia ei edelleenkään ole tehty. Ja siksi nyt meidän valiokunnassamme on nimetty Andrew Duff esittelijäksi yrittämään sitä, että vuoden 76 säädöstä Euroopan parlamentin vaaleista saataisiin muutettua. Ja kaikki näkevät sen, että vaalien alla kansalaiset tavallaan etääntyvät EU-sta. Ja erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana vaaliuurneille lähteneiden urnille lähteneiden määrä on laskenut 20 prosentilla, joten täytyy toimia niin, että Euroopan parlamentin vaalit näkyvät tiedotusvälineissä oikealla tavalla ja samoin täytyy pyrkiä siihen, että Täytyy päästä eroon siitä, että nämä Euroopan parlamentin vaalit eivät ole mikään kansallinen vaali. Tällainen vaikutelma on esimerkiksi omassa maassani Italiassa ja myös monissa. Ja meidän täytyy lähettää oikeanlainen viesti Euroopan yhteyksistä vaaleissa. Andrew Duffin mietinnöllä pyritään muuttamaan siis vuoden 76 säädöstä ja perustamissopimuksia. Toivottavasti se voi astua voimaan ennen seuraavia vaaleja vuonna 2014. Tämä yritys ei ole mitenkään helppo, koska jäsenvaltioiden tulisi tällainen muutos ratifioida. Mutta tällä hetkellä ainakin teemme töitä siihen suuntaan että tämä onnistuisi. Ja tähän tarvitaan todella syvällistä keskustelua. No, nyt olen puhunut jo ehkä liiankin pitkään, joten pyytäisin kollega Daffia seuraavaksi käyttämään puheenvuoron ja pitämään konkreettisemman alkupuheenvuoron tästä aiheesta. President, uh... Puheenjohtaja, kiitos tästä alustuksesta. Ja kun esittelitte myös tämän asiayhteyden tälle mietinnölle niin selkeästi. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi kollegat kansallisista parlamenteista. Yhteistyö parlamentin jäsenten välillä on erityisen tärkeää, jos haluamme parantaa demokratian laatua EU:ssa. Ja jos haluamme vahvistaa EUn legitimiteettiä kansankeskuudessa viimeisen 10-12 vuoden ajan ollaan tehty perussopimusmuutoksia, jotka ovat selkeästi lisänneet parlamentin tällaista laillista legitimiteettiä, sääntöihin perustuvaa legitimiteettiä kovasti. Neuvottelukunnassa ei kuitenkaan pohdittu ollenkaan tätä legitimeettiä kansan keskuudessa, kansalaisten keskuudessa. Ja mielestäni osa ihmisten pettymyksestä ja tyytymättömyydestä jopa, joka on näkynyt tässä pitkityissä neuvotteluissa perustus, EUn perustuslaista, perustuslakisopimuksesta on se, että emme käsitelleet parlamentin kokoonpanoa ja sen vaalitapaa. Nyt, kun aletaan yritys saada aikaan vahvempi taloushallinto EUlle, pidetään kansalaista veronmaksajana – EU:ssa ei pelkästään valitsijana, niin täytyy olla erityisen varovaisia. Ja täytyy yrittää varmistaa, että parlamentti on yhä suomalaisessa määrin ymmärretty, kunnioitettu ja suosittu. Ehdotuspaketti, jonka ehdotan parlamentille, se on teille jaettu enkä odota, että olet lukenut sen kokonaan, koska se on aika pitkä. Erityisesti tämä selitysosa, kuvaus siitä, miten äh, suoraan valittu parlamentti ja sen vaalitapa on kehittynyt. Mutta on tärkeää ymmärtää tämä historiallinen konteksti siinä mitä pyrimme tekemään. On neljä periaatteellista osaa tässä ehdotuksessa. Ja yritän nyt lyhyesti tehdä niistä yhteenvetoa. Ensinnäkin on eri, eri oikeuksien ja vapauksien ongelma – Euroopan parlamentin jäsenten osalta. Tällä hetkellä nautin, jos niin voi sanoa, sellaisesta järjestelmästä, joka perustettiin 1965. Siitä on erioikeuksien vapauksien pöytäkirja, joka velvoittaa parlamentin jäsenet tekemään työtä kansallisen lain alaisina. Ja tästä on syntynyt johdonmukaisuus ongelmia kun ajatellaan parlamentin jäsenten yhtäläistä asemaa. Ja osana pakettia pyrin tätä vuoden 1965 pöytäkirjasopimusta uudistamaan. Toinen asia, koskee sitä vaivaa, joka on EU-kansalaisille, jotka asuvat muussa kuin omassa tai kotimaassaan, syntymämaassaan. Eurostat arvioi, että noin neljä miljoonaa asuu pysyvästi muussa maassa kuin omassa kotimaassaan. Ja perusopimus sanoo, kuten tiedätte, että kansalaiset, jotka asuvat muussa kuin alkuperäisessä kotimaassaan, heidän pitäisi pystyä osallistumaan sekä Euroopan parlamentin että kuntavaaleihin. Käytännössä on osoittautunut, että tämä on Käytännössä tämä on siis osoittautunut ongelmalliseksi toimeenpanna tämä perussopimuksen säännös. On ollut useita byrokraattisia esteitä kansalaisille, jotka joko haluavat äänestää tai asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa. Ja Yhä enemmässä määrin on näyttöä myös poliittisista esteistä, poliittisista jarrutuksista tiettyjen valtioviranomaisten taholla estää EU-kansalaisten nauttimasta täysiä oikeuksia. Kuten tiedätte, on olemassa direktiivi numero 93 109, jolla pyrittiin panemaan täytäntöön tämä perussopimuksen lauseke, joka tuli Maastrichtin sopimukseen mukaan. Komissio on pyrkinyt tätä uudistamaan yksinkertaistakseen menettelyitä ja helpottaakseen demokraattisen osallistumisen prosessia. Komission ehdotus on kuitenkin jumiutunut neuvostoon. Ja minä vaadin, että osana tätä laajempaa vaalissään vaaliuudistuspakettia, että komissio käsittelee nyt uudestaan tätä ongelmaa. ja esittää radikaalimman ehdotuksen, joka uskollisemmin heijastaisi nykyisiä normeja vaalilainsäädännössä. Kolmas osatekijä näistä neljästä koskee paikkajakoa 27 jäsenvaltion välillä nykyisessä parlamentissa. Kuten tiedätte, on sat 751 paikkaa, jotka täytyy siis jakaa 27 jäsenvaltion välillä. Alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaan, joka kuvaillaan perussopimuksessa, täytyy löytää poliittinen sopimus parlamentin ja neuvoston välillä siitä, miten määritellään aleneva suhteellisuus. Se täytyy vielä sitten muuttaa laiksikin. Ja itse asiassa nykyisessä parlamentissa on yhdeksän tapausta, jossa tätä periaatetta rikotaan. Se ei ole kyllä ihan oikein, että parlamentti rikkoo perussopimusta tällä tavoin. On myöskin tärkeää huomata, että, että sittenkin kun 18 lisäjäsentä tulee jäsen, parlamenttiin, jotka tulevat tänne Lissabonin sopimuksen seurauksena, niin sittenkin on vielä viisi tapausta, jossa rikotaan tätä perussopimuksen periaatetta. Eikä sitä voida mielestäni suvaita. Olen myös sitä mieltä, että paikkajakojärjestelmä jäsenvaltioiden välillä on ollut aiemmin hämärä, ja siinä on ollut poliittista peliä hyvin epätodennäköisellä tavalla kaikkien hallitusten välisten konferenssien välillä. Siinä on ollut kaupankäyntiä ja sen valtioiden välillä hyvinkin häikäilemättömälläkin tavalla, joka sopisi paremmin johonkin kasinoon kuin osaksi perustuslaillista prosessia. Osana niin siis ehdotan, että löydämme matemaattisen kaavan, joka ratkaisee 751 paikan jakamisen aina viisi vuosittain teknisellä tavalla. Tavalla, Tietysti ennen kuin voimme poliitikkoina sopia kaavasta, niin täytyy hoitaa sekin myös, että matemaatikot ovat samaa mieltä. Ja parlamentti on ryhtynyt aloitteisiin rahoittaakseen tällaisen yrityksen, jossa sitten sovelletun matematiikan professorit, jotka ovat taitavia tässä asiassa ja ovat asiantuntijoita tässä asiassa, heitä pyydetään sitten sopimaan tällaista yhtälöstä, jonka, joka voidaan sitten esitellä meille. Neljäs osatekijä, ja selkeästikin tärkein ja dramaattisin muutos olettaisin on se, että saataisiin, perustettaisiin Euroopan kattava vaalipiiri, 25 jäsenen valitsemiseksi parlamenttiin. Vaalilistat laadittaisiin eurooppalaisille poliittisille puolueille, jotka meillä on olemassa. Mutta niin paljon kuin niillä viehättävyyttä onkin, niin ne eivät ole täysimääräisiä kampanjoivia poliittisia puolueita vielä, siinä mielessä kun me ymmärtäisimme tämän termin. Se, että poliittisia puolueita ei ole Euroopan, eurooppalaisessa ulottuvuudessa politiikassa, on perustavanlaatuinen puute. Ja että voitaisiin saada tämä keskeinen osatekijä demokratian, keskeinen osatekijä eurooppalaiselle tasolle, saada tämä ylikansallinen ulottuvuus parlamentin vaaleihin, niin silloin se saataisiin aikaan. Kukin äänestäjä vuonna 2014, ehdotus menee läpi, heille annetaan kaksi äänestyslippua, kun he tulevat äänestyspaikalle. Ensimmäinen on tämä tavanomainen äänestyslippu kansallista tai alueellista välipiiriä varten ja toinen on sitten koskee tätä listaa, jossa on 25, josta valitaan 25 ehdokasta, jotka ovat asettaneet Euroopan poliittiset puolueet. äänijärjestelmä olisi sitten tämä puoliavoin listan, listan etusijan järjestelminen, että valitsijat voivat valita, että tukevatko he tätä ryhmää, jonka poliittinen puolue on ehdottanut, vai pitää parempana valitsija sitä, että valitsee yksittäisen ehdokkaan. Minä arvelisin, että Paros on seuraaja komission puheenjohtajana. Tulisi tältä ylikansalliselta listalta. Poliittisten puolueiden välillä on paljon ollut puhetta siitä, että miten on saatu suuria nimiä parlamentin, Euroopan parlamentin vaaleihin aikaisemmin, mutta löydetään näitä suuria nimiä. Erityisesti sellainen suuri nimi, joka on ollut aiempi merkittävä henkilö omassa valtiossaan, entinen pääministeri tai jotain sen tyylistä, on osoittautunut ja on edelleenkin varmasti epätodennäköistä, koska suuret nimet eivät halua sitä, että he joutuisivat se mahdollisuuden, että, että tulisi tappio julkinen epäonnistuminen. Jos velvoitetaan nämä suuret nimet hakemaan paikkaa Euroopan parlamenttiin, niin se liittyy tähän, miten prosessia saadaan perustuslailliseen demokraattiseen suunaan. ja miten se lisää parlamentaarista kulttuuria ja käytäntöä. Kolmenesta neljästä neljästä, erioikeudet ja vapaudet, matemaattinen kaava ja ylikansallinen vaaliluettelo vaativat perussopimuksen muuttamista. Aika monet ihmiset nyt sanovat, että väsymystä on heillä. Olen sitä pahoillani. Kukaan ei ole kertonut minulle, että minun pitäisi olla kyllästynyt, kun tulin tänne, eh, tähän taloon. Täytyy tunnustaa se, tunnistaa se, että perussopimusmuutos on ollut eteenpäin vievä voimaintegraatiolle – ja demokratian syventämisen eteenpäin viivä voima. Ja erityisesti me perustuslailliset meidän pitäisi muistuttaa tästä perussopimusmuutosten historiallisesta funktiosta integraatiossa. prosessista tiedätte, että parlamentilla on nyt valta tehdä aloitteita näistä asioista. Sekundaarisen lainsäädännön ohella tietysti, joka edelleen on komission salkussa, niin parlamentin täytyy esittää reformi parlamentin kokoonpanon parlamentin kokoonpano ja reformista. Jos aikataulusta pidetään kiinni, niin parlamentti hyväksyisi tämän mietinnön joulukuussa täysistunnossa. Sitten se lähetetään Eurooppa-neuvostoon, jossa pysyvä puheenjohtaja Van Rompuy esit- valmistautuu nyt sitten ottamaan tämän asian itselleen. Se tulisi herra Van Rompuyn osalle – eikä kiertävälle Triolle. Siis rompoille tulisi osaksi vastata parlamentin ehdotukseen. Kuten puheenjohtaja sanoi alustuksessaan, on keskustelua siitä, että pitäisikö edetä hallitusten välisen konferenssin välityksellä, joka pitäisi kutsua kokoon, että pitäisikö sitä valmistella – lyhyellä neuvottelukunnalla. Minun oma preferenssini on se, että olisi neuvottelukunta. Henkilökohtaisesti kokemuksesta niin se osittain johtuu, kun olen ollut näissä kahdemmassa aiemmassa neuvottelukunnassa, joista kovasti nautin ja arvostin sitä kokemusta. Jotta saadaan kaikki sidosryhmät kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista ja komissiosta ja pääministeriön edustajista neuvottelukuntaan keskustelemaan koko paketista, olisi hedelmällistä mielestäni. Ja mielestäni tulos olisi laajempi kuin jos vain lähettäisimme tämän suoraan parlamentista hallitusten väliselle konferenssille. Mutta olen valmis kuuntelemaan kaikkia ehdotuksia prosessista. No, aikataulusta ja tahdista ei voida kiistaa, jos haluamme saada reformin aikaan ajoissa, jotta se voisi vaikuttaa 2014 vaaleihin. Meidän täytyy painaa kaasua. Pohjohtaja, kiitos kovasti. Olen puhunut aika pitkään, mutta Toivottavasti oli kuitenkin mielenkiintoista. Ja tulkki korjaa jälkeenpäin ei ollut neuvottelukunta, vaan valmistelukunta kyseessä. Kiitoksia. Kiitos tästä selkeydestä. Toitte selvästi neljä kohtaisesti esiin kaikki tärkeät asiat tässä monimutkaisessa asiassa. Teidän työasiakirjassanne ja nykyisessä mietinnössänne tuodaan esiin myös muita tärkeitä kysymyksiä, mutta tänään mielestäni syntetisoitte hienosti neljän eri asiakokonaisuuteen tämän paketin. Nyt puheenvuoroa on ensin pyytänyt kuusi ihmistä ja totta kai myöhemminkin kysymyksiä voi esittää, mutta nyt siellä onkin puheenvuoropyyntö. Uusi sellainen. Eli koska puheenvuoro ovat nyt pyytäneet neljä kansallisen parlamentin jäsentä ja kaksi Euroopan parlamentin jäsentä, voisimme ehkä ensin antaa puheenvuoron kahdelle kansallisen parlamentin jäsenelle, sitten yhdelle EPn jäsenelle ja sitten taas kahdelle kansallisen parlamentin jäsenelle ja vielä lopuksi yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle. Ja kyllä meillä on aikaa sitten vielä jatkaa keskustelua. Nyt ensin Johannes Koskinen eduskunnasta. Olkaa hyvä. Play. Niin. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Edustaja Duffin työpaperi, työasiakirja ja mietintöluonnos ovat ansiokkaita siinä, että on tehty tällaista pohjaselvitystä ja katsottu, miten aikaisemmin on päätetty. Eh, on sisällä sellaisia asioita, joita kansalliset parlamentit varmaan voivat tukea. Meillä esimerkiksi Suomessa ei vielä näihin ole otettu tarkemmin kantaa, mutta eräisiin kohtiin voisi nyt jo, nyt jo todeta sitten hyvin todennäköisen kannan. Ennen kaikkea tämä eh, eurooppalainen lista 25 ylimääräistä parlamentin jäsentä ei, ei varmaankaan saa, saa tukea. Sehän johtaisi siihen, että siinä olisi etuoikeutettuja isojen maiden edustajat. Se kasvattaisi Euroopan parlamentin kokoa, joka sinänsä on jo ongelma. Ja nämä perustelut, joita tälle järjestelmälle esitetään, eivät, eivät vakuuta. Sen sijaan näitä vaalijärjestelyjen kohentamisia, yhdenmukaisempia säännöksiä vaaleista. Eh, näitä ehdotuksia voidaan harkita ja tukea. Eh, edelleen tämä parlamentin jäsenten asema on varmasti sellainen selvittämisen arvoinen asia, että tarvitaanko, tarvitaanko jotakin ylikansallisia erioikeuksia ja vapauksia. Pääsääntöisesti oli, on varmasti tämän kansalaisten mielipide ilmaston kehittämisen kannalta eduksi, että, että Euroopan parlamentin jäsenten asema mahdollisimman analogisesti vastaisi sitä, mitä kansallisten parlamenttien jäsenillä on. Ei, ei muodosteta erityistä rälssiä tai säätyä, vaan, vaan haetaan tällainen hyvä eurooppalainen käytäntö ja, ja siinä suhteessa oltaisiin yhdenvertaisia mahdollisimman pitkälti. Edelleen tuo vaalien ajankohdan siirtäminen toukokuulle voisi olla perusteltua. Se olisi, eh, ei, ei kävisi päällekkäin loma-aikojen kanssa, niin kuin tällä hetkellä Pohjoismaissa käy, kun, kun vaalit ovat kesäkuussa. Eh, tässä on siis eh, sellaisia asioita, joita kannattaa harkita ja viedä eteenpäin, mutta pitäisi hyvänä, että tuota, ehkä kiistanalaisinta lisäjäsenten muodostamista, niin eh, harkittaisiin vakavasti täällä europarlamentissakin ennen kuin asiaa lähetetään tarkemmin kansallisesti käsiteltäväksi. Että se ehkä koko, koko asialle tuo negatiivista ilmapiiriä, jos, jos kovin epärealistinen yksi kohta sisällytetään paperiin. Mutta kiitoksia. Grazie, onorevole Koskinen. E kiitoksia, edustaja Koskinen. Seuraavaksi isosta Britanniasta Lori Gomez. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää siitä, että kansallisten parlamenttien jäsenet valittiin tai pyydettiin osallistumaan tähän keskusteluun Haluaisin myös kiittää ja onnitella herra Daffia tästä mietinnöstä. Kuten suomalainen kollegani yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti ei ole ottanut kantaa näihin ehdotuksiin, mutta ymmärrän eh, kyllä, että herra Daffin eh, toive, eh, jonka kaikki varmasti jaamme, on se, että osallistutaan enemmän äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleihin, varsinkin kun Lissabonin sopimuksella on meille kaikille paljon merkitystä. Puheenjohtaja itsekin viittasi yhteen ongelmaan. Euroopan parlamentin vaalit nähdään monessa maassa mahdollisuutena hyväksyä tai hylätä nykyinen kansallinen hallitus ja hyvin harvat Eurooppa-kysymykset pääsevät keskusteluihin vaalikampanjoiden aikana. Minun mielestäni, jos keskustelemme nyt ehdotuksista, tämän tyyppisistä ehdotuksista yksityiskohtaisesti, toinen ongelma, joka pitää tunnustaa, on se, että kansalliset hallitukset ja parlamentit ovat haluttomia tunnustamaan miten paljon enemmän merkitystä Euroopan parlamentilla on ja se tarkoittaa sitä, että ilman poliittista johtajuutta jäsenvaltioissa tulee erityisen hankalaksi saada kansalaisten mieliin Euroopan parlamentin erityisrooli. En tietenkään voi muiden mm, jäsenvaltioiden puolesta puhua, mutta aivan varmasti on niin, että tämän tyyppistä johtajuutta yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole ollut. Totta kai hyväksyn yhteisten sääntöjen logiikan, mutta tässä näen ongelmia jäsenvaltioissa, jotka monista syistä äänestävät omien perinteidensä mukaisesti sekä vaalipiireissään ja tämä pätee myös äänestyspäiviin, eikä epäilystäkään siitä, että nämä EU, eurooppalaiset ehdokkaat ovat jälleen ristiriitaisia tässä. 2014 eh, on tavoitteena erittäin kunnianhimoinen. Tiedän, että herra Duff ei väsymyksestä kärsi, mutta epäilenkin, eh, päteekö se kansallisiin hallituksiin ja parlamentteihin. Eh, he minä epäilen, että ovatko he yhtä innokkaita, varsinkin kun nykyisin on monilla hallituksilla paljon ongelmia. Ja jos nyt tätä ehdotusta viedään eteenpäin, niin meillä pitäisi olla realistisempi ja eh, ehkäpä eh, vähän vähemmän kunnianhimoisempi aikataulu, jos haluamme saada aikaan avointa keskustelua ja hakea tukea jäsenvaltioista kansallisten parlamentin, parlamenttien jäseniltä. Ja pitää muistaa myös kansalliset poliittiset puolueet ja kampanjat ajatellen tämän tyyppisiä muutoksia. Kampanjoita käydään joka tapauksessa jäsenvaltioissa ja kansalliset hallitukset, kansalliset puolueet, parlamentit, niillä on aivan oma erityisroolinsa. Nämä ovat hyvin suuria muutoksia ja tässä aikataulussa, kun niitä esitetään, niin ehkä se on ylioptimistista. Ei se tarkoita sitä, ettenkö minä olisi samaa mieltä kuin herra Duff monessa suhteessa. Kiitos. Grazie. Kiitos. Tässä tuotiin esille uusia ongelmia, mutta jos mitään hanketta ei ole, niin silloin ei päästä eteenpäin, vaan jähmetytään paikalleen, eli haasteisiin tarttuminen on tärkeää. Seuraavaksi Schöpflin Euroopan parlamentista. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin äh, suuresti samaa mieltä herra Duffin kanssa, äh, mutta äh, minun täytyy sanoa, että puhun EPPn varjoesittelijänä. Olen aivan samaa mieltä että eurooppalaiset kysymykset, jotka pitää ymmärtää Eurooppa-tasolla, tästä näkökulmasta yhteistyö, tämän päiväisen tyyppinen yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä on erittäin merkityksellistä. Ja ennen kaikkea toivon, että viestinä tässä tulee tämän päivästä keskustelusta, että Euroopan parlamentti, Euroopan unioni on sidosryhmänä hyvin monessa asiaryhmässä, jotka koskevat myös sisäasioita kansallisissa parlamenteissa. Mitä tulee DAFin mietinnön sisältöön, vaikuttaa nyt siltä. Olen samaa mieltä muiden kanssa. Me katsomme tässä sitä, miten muotoutuu kansalaisuus sillä tavalla, että tämä äh, kansallisen tason, Eurooppa-tason äh, asiat, miten ne suhtautuvat toisiinsa. Tämä kaksi, kaksinaisen kansalaisuus tässä, äh, sitä ei tunnusteta. Ja monilla tavoin tässä suhteessa tämä olisi toivottava päämäärä. Päivän, päämäärä. Ongelmat, joita minä näen, liittyvät nopeuteen. nyt ei ole mitenkään helppoa hoitaa tätä asiaa niin nopeasti kuin herra Duff haluaisi. Ja ennen kaikkea olen melko varma, että heijastelen suurinta osaa omasta puolueestani. Sopimusmuutos tässä vaiheessa ei ole hyvää ajoitusta. Se on epärealistista, kun katsomme, mistä tilanteessa olemme taloudellisesti, sosiaalisesti nyt Euroopassa. Sisältö tässä mietinnössä on hyvin toivottavaa, mutta meillä ei varmaankaan ole ylikansallisessa listassa suuria ongelmia, mutta ei tähän aikatauluun minä pidän äh, valmistelukunnan ajatuksesta ja siitä, että sidosryhmät kootaan yhteen, mutta äh, painotan, että tässä vaiheessa välttämättä ei. Tässä suhteessa äh, saattaa olla niin, että me saamme aikaan pitkät kampanjat ja laajan keskustelun täällä foorumilla ja muilla foorumeilla näistä yleisistä ongelmista että saadaan aikaan eurooppalaista ulottuvuutta – ja eurooppalaista tietoisuutta kansalaisten piiriin. Ja tässä olen samaa mieltä siitä, että eurooppalaisen ulottuvuuden puute politiikassa on todellakin ongelma, koska nyt meillä parlamenttina on valtavasti valtaa ja suurin osa kansalaisista ei yksinkertaisesti tiedä sitä minun mielestäni tämä äänestysprosentin lasku on ainoastaan jäävuoren huippu. Kyse on siitä, ettei tunnisteta sitä, mitä tapahtuu Euroopassa. Vaikuttaa nyt siltä, että Duffin, Rafan argumenteissa on oikeilla linjoilla. Ja monet kollegat kansallisista parlamenteista, kun palaavat kotiinsa, varmasti heijastelevat näitä ajatuksia ja muuta keskustelua. Kiitos. Schäfflin. E Kiitoksia, edustaja Schäfflin. Seuraavaksi Fejo Luxemburgista. Hän taitaa olla sekä puolustus- että perussopimusasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin sanoisin, että eh, on aina suuri ilo tulla Euroopan parlamenttiin ja varsinkin perussopimusvaliokuntaan koska eh, minulla on eh, kokemusta siitä, että tällä ollaan aina etulinjassa ajatellen perussopimuksia, joten me olemme sellaisella, eh, elämme sellaista ratkaisevaa hetkeä, jolloin jotkut meistä yllättyvät hiukan siitä, että Lissabonin sopimuksen jälkeen aloitamme keskustelut perustuslaillisista kysymyksistä, mutta tämä on mielenkiintoinen asia joka tapauksessa. Minä puolustan ehdottomasti parlamentaarista ulottuvuutta Euroopan unionissa ja minun mielestäni tämän ulottuvuuden vahvistaminen edesauttaa myöskin demokratisoitumista Euroopassa ja kun katsomme äänestysprosentteja voimme todeta, että Euroopan kansalaiset monissa maissa heitä ei kiinnosta eurooppalainen demokratia, joten asialle pitää tehdä jotakin ja tässä suhteessa ajatus siitä, että kootaan valmistelukunta yhteen, se on mielenkiintoista. Sehän on Lissabonin sopimuksessa mukana tämä ajatus. Ei ehkä niinkään sen tähden, että keskusteltaisiin muutoksista suoraan perustamissopimukseen, vaan puhuttaisiin demokratiavajeesta Euroopan unionissa minun mielestäni yhä enemmän kansalaiset ovat hukassa, kun mietitään Eurooppa-kysymyksiä Eurooppa, Euroopan parlamentin, neuvoston, komission tasolla. Kansalaiset eivät pysy perässä ja meidän pitäisi löytää uusia ajatuksia, jotta voisimme täyttää tämän demokratiavajeen. Erinomainen on tämä Andrew Duffin teksti. Siitä pari huomiota. Ensiksi sanoisin hänelle, että johdanto on erinomainen. Se on luettava ennen kuin pääsee näihin konkreettisiin ehdotuksiin, koska tämä johdanto osoittaa, miten pitkät juuret ovat eurooppalaisella demokratialla ja varsinkin ajatellen Euroopan parlamenttia ja sen poliittisesti tärkeää roolia. Mitä tulee Andrew Duffin äh, painopistealueisiin, haluaisin puhua kansalaisten äh, osallistumisesta, jotka, sellaisten eurooppalaisten, jotka eivät ole äh, kansalaisia. Minä tulen Luxemburgista 40 prosenttia Eurooppa. Siellä on 40 prosenttia muita kuin omia kansalaisia. Luxemburg on sellainen maa, jonka takia otettiin Maastrichtin sopimukseen poikkeus. Ne maat, joissa 20 prosenttia kansalaisista on, ovat ei omia kansalaisia. Ja tässä saadaan aikaan muutoksia esimerkiksi ajatellen osallistumista Euroopan vaaleihin ja sitä edeltävää oleskelua. Mutta Minulla on 15 vuotta kokemusta näistä poikkeuksista ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sellaisia ei tarvita, ne, niitä ei enää tarvita, koska poliittisen luokan enemmistö ei kuitenkaan ole sitä mieltä. Minun mielestäni niitä ei tarvita enää juurikaan. Olemme huomanneet tässä asiassa mielenkiintoisen seikan paikallisvaaleissa, kuntavaaleissa muut kuin luksemburilaiset, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia tai Euroopan kansalaisia, heillä on trendinä, että he äänestävät yhä enemmän. Mutta muutos ei tapahdu yhdessä päivässä, vaan se on pidempiaikainen kehityskulku, kun katsotaan näitä paikallisvaaleja. Eurooppa-vaaleissa näin ei ole käynyt. Eurooppa-vaaleissa voidaan todeta, että eurooppalaiset kansalaiset, jotka eivät ole luksemburilaisia, mutta asuvat siellä, eh, heillä on ennemminkin eh, eh, heillä on enemminkin taipumusta äänestää omissa lähtömaissaan, eli oman lähtömaansa poliittisen luokan piirissä enemmän kuin Luxemburgin poliittisessa luokassa, joten tämä tarkoittaa sitä, että kun puhutaan kansalaisten äänestysvilkkaudesta, niin siinä on vahvoja trendejä, jotka liittyvät lähtömaahan, vaikkakin he muuttavat asumaan toiseen Euroopan unionin maahan. Tämä on sellainen asia, joka kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan Euroopan kansalaisuudesta. Andrew Duffin tekstissä halutaan ottaa käyttöön radikaali menettely. Sitä vaaditaan kylläkin konditionaalissa, että annettaisiin äänioikeus ei ainoastaan paikallis, paikallisessa mielessä, vaan myös ei kansalaisille. Mikäli tunnen oman maani maani että Se ei olisi mahdollista. Tämä on poliittinen, todellinen poliittinen ongelma tällaisessa yhteiskunnassa, jossa on 40 prosenttia muita kuin kansalaisia, jotka eivät voi sitten osallistua tässä maassa äänestämällä. Ja tämä on todellakin ongelma maassamme. Minun mielestäni olisi mielenkiintoista kuulla muiden kannanottoja kansallisten parlamenttien edustajien kannanottoja, mitä he ovat mieltä tällaisista ajatuksista. Ja sitten toinen huomio, jonka esittäisin tästä ylikansallisesta listasta. Ei tätä ehdoteta ensimmäistä kertaa. 90-luvulla Euroopan parlamentti vaati sitä useassakin mietinnössä minä olen aina puoltanut eurooppalaista puoluetta. Haluan muistuttaa, että kun olin Euroopan parlamentissa, eh, Maastrichtin sopimusta valmistellessa eh, sanoin, että ei ole tervettä, että on Euroopan parlamentissa sellaisia ryhmiä, eh, joilla ei ole puoluetta, johon suhteessa nämä ryhmät olisivat vastuussa. Niinpä eh, Maastrichtin sopimuksessa eh, vaadittiin, eh, että eurooppalaiset, pitäisi olla eurooppalaisia puolueita, mutta minä olen hiukan pettynyt näiden puolueiden kehitykseen. Nämä puolueet ovat kyllä puolueita, mutta eivät sellaisessa mielessä kuin jäsenvaltioissa me näemme ne puolueina. Suhtaudun skeptisesti hiukan tähän kehitykseen ja sanoisin vielä, että henkilökohtaisesti minä en oikein näe, mitä tämä voisi tuoda lisää eurooppalaiseen demokratiaan ja siihen, miten Euroopan unioni toimii, mitä se siihen toisi. Siitä saattaa tulla aikamoinen show, siellä on suuria persoonallisuuksia, mutta toisaalta taas siinä se ei ole Euroopan parlamentin jäsenille kiinnostavaa, koska me tarvitsemme sellaisia parlamentin jäseniä, jotka tekevät töitä ja ovat tosiaan eh, kansalaistensa edustajia. Ennemminkin minä näkisin eh, tässä nyt eh, pyrkimyksen alueellisiin rajat ylittäviin vaalipiireihin. Luxemburgissa meillä on talousmielessä, kulttuurimielessä, poliittisessakin mielessä yhteistyötä Ranskan Eh, Saksan ja Belgian eri alueiden kanssa. Eh, ja eh, tätähän e Eurooppa on konkreettisesti. Ihmiset menevät rajojen yli koko ajan. Ja siinä mielessä eurooppalaisella vaalipiirillä olisi merkitystä, jos on ennemmin kuin että tässä olisi yhteinen lista, jossa olisivat kaikki jäsenvaltiot mukana. Minulla olisi aika paljon sanottavaa vielä tästä Andrew Duffin tekstistä, mutta minun mielestäni on erittäin mielenkiintoista miettiä demokratiavajetta ja mahdollisuutta parantaa demokratiaa valmistelukunnan kautta, jossa kaikki eri toimijat olisivat mukana. Kiitoksia. Onorevoli Benfi. Kiitoksia, edustaja Fajo. Seuraavaksi Angelo Farrugia Maltasta. Grazie, suo presidente. Eh, ne nifraħ lew ħaġa e l-Onorevoli Duff rapport eh, Haluaisin onnitella herra Duffia mietinnöstä. On hyvin ajankohtaista se, että hän esittää nämä kommenttinsa. Nyt olen siis Maltalta Tämän yleisen, yhtäläisen vaalitavan täytyy osoittaa, että jos eurooppalaisissa maissa 87 jäsenvaltiossa täytyy katsoa, että tulee tämä vaalitavan muutos, jotta voidaan noudattaa perussopimusta. Sanon tämän, koska puhu, täällä puhutaan siitä, miten eurooppalaista demokratiaa voidaan vahventaa. Sen vuoksi, kun puhutaan demokratiasta, niin täytyy nähdä se, että oikeudet, jotka liittyvät siihen, kuka voi äänestää, että niitä kunnioitetaan. Ja täytyy myös varmistaa, että se, joka ei saa äänestää äänen, ei myöskään pidä äänestää. Pienessä maailma, ma- maassa, kuten meillä Maltalla, viime vaaleissa 2008 ja Euroopan parlamenttivaaleissa puhumme siitä, että ratkaiseva vero voi olla muutaman sadan äänen suuruinen pääpuolueiden välillä ja tilanne on tietysti hyvin erilainen kuin isommissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Maltalla tässä valitavan reformissa, jos laahataan jäljessä, niin ei pystytä tarttumaan tähän haasteeseen, jonka DAF esittää. Sisäiset reformit täytyy tehdä ennen kuin näihin haasteisiin pystytään vastaamaan Maltalle. Esimerkiksi tietysti jokaisessa maassa on oma vaali, vaaleihin liittyvä lainsäädäntönsä. Niin jokaisella on oikeus äänestää mutta täytyy käyttää henkilökorttia, näyttää henkilökortti, jotta voi äänestää. Sen vuoksi, kenellä henkilöllisyystodistus on, ei voi esittää siihen sitten äänestää. Tällaista valvontaa käytetään kaikissa vaaleissa, kuntavaaleissa, eh, parlamenttivaaleissa, Puolet näistä henkilöllisyystodistuksista ovat kuitenkin menneet umpeen. Sen vuoksi ei pystytä valvomaan sitä, että onko henkilöllä oikeus henkilöllisyystodistukseen vai ei. Sen vuoksi tämä valvonta on hieman ongelmallista. Täytyy tutkia tätä valvonta-asiaa, että onko henkilöllä oikeus äänestää vai ei. Maltalla näistä va- vaaleista tulee kovasti kiistaa jopa Euroopan vaaleista. Me emme ole niitä maita, joissa 30-40 prosenttia on äänestysvilkkaus. Maltalla on 80-90 prosenttia äänestysvilkkaus, siis hyvin suuri prosentti ihmiset äänestää. Sen vuoksi minulla on se tunne, että täytyy todellakin tutkia sitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa. Erityisesti näissä pienemmissä jäsenvaltioissa täytyy varmistaa, että valvonta ja vaalireformi ovat sopusoinnussa toistensa kanssa, että voidaan nämä vaatimukset täyttää. Sitten tämä Ja kun puhutaan näiden 25 ehdokkaan valitsemisesta Euroopalla, Euroopan tason puolueelta. Tätä ei ole tietysti toteutettu vielä maassa, eikä muissakaan. Sen vuoksi olen samaa mieltä kollegani kanssa Suomen parlamentista. Olen myöskin Lauren e. Bonesin puheenvuoron kanssa samaa mieltä, että täytyy tutkia näitä menettelytapoja, jotka ovat olemassa kussakin jäsenvaltiossa. Jos vaatimuksia ei yksittäisessä jäsenvaltiossa täytetä, niin emme ole valmiita myöskään näihin, tähän perussopimuksen täyttämiseen. Grazie per il suo intervento. Kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Nyt puheenvuoropyyntöjä onkin tullut paljon lisää joten nyt muutama hieman järjestystä. Emme enää ota kahta kansallis, kansallisen parlamentin jäsentä ja sen jälkeen yhtä, vaan teemme nyt yksi yksi järjestelyllä tästä eteenpäin niin, että saamme kaikista ryhmistä edustusta niin, että mikään poliittinen väri ei jää tässä näkymättä. Nyt Andrin Bellier. Merci, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin äh, haluaisin kiittää herra Rafia esittelijää laadukkaasta työstä mietinnössä ja haluaisin äh, ilmaista hänelle tukemme eurooppalaisten ekologistien äh, tuen tässä pyrkimyksessä, jossa halutaan vahvistaa eurooppalaista demokratiaa toisaalta ja lähentää kansalaisia Eurooppa-haasteisiin haluaisin vielä eh, ottaa esiin. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin eh, oikeutus kansan keskuudessa ei eh, riitä välttämättä, vaan tässä parlamentti voi itsekin vaikuttaa asiaan, kuten tämä kansalaisaloite, josta me keskustelemme tänään iltapäivällä. Sekin on äh, panos eurooppalaista demokratiaa ajatellen, mutta emme mitään ihmeiden tekijöitä ole. Meidän poliittinen tahtomme on todellakin se, että meidän pitää edistää kansalaisten äh, osallistumista ja tässä vaiheessa mikään väline eh, ei saa jäädä sivuun tässä pyrkimyksessä. Ja eh, kun pyritään muuttamaan Euroopan vaalikäytäntöjä, todellakin voidaan tällä tavoin edesauttaa asiaa. Eh, olisin Äh, halunnut esittää omat kysymykseni jakaen ne neljään osioon. Ensimmäinen niistä liittyy Eurooppa-edustajiin, joita valitaan ylikansallisilta listoilta. Kaiken kaikkiaan olen samaa mieltä äh, kuin mm, esitetty on, mutta minkä tähden 25 äh, edustajaa? Miksi vain 25 valitaan tällä tavoin eikä enempää? Ja toinen kysymykseni 25 lisäedustajaa, minkä tähden ei otettaisi käyttöön sääntöä, joka määräisi, että meillä olisi ylikansallinen tai eurooppalainen edustaja Euroopan parlamentin edustajien kokonaisuudesta tiettynä osana. Nämä ovat tietenkin kysymyksiä, jotka jäävät avoimiksi ja minkä tähden valitaan toinen vaihtoehto ennemmin kuin toinen. Toinen asia, joka kiinnitti huomioni, on se, että perustettaisiin vaaliviranomainen EU-tasolla. Niin sellaista mielestäni tarvitaan, mutta eh, ehkä meidän pitäisi täsmentää eh, sitä, että meidän eh, pitää vahvistaa tällaisen vaaliviranomaisen riippumattomuus ja pitää myös taata se mahdollisuus että se voi todellakin olla puolueeton ja riippumaton päätöksissään. Eh, jos tämä on mahdollista, niin silloin tällainen, eh, tällaisella vaaliviranomaisella pitäisi olla mahdollisuus ratkaista kiistoja eh, vaalikysymyksissä. Ja samaan tapaan kuin mennään oikeutenkin näissä asioissa. Ja sitten toinen huomio niin liittyy alaikärajoihin eh, ylikansallisella listalla 16 vuotta. Eh, se tulee esiin myös kansalaisaloitteessa. Se vaikuttaa aivan oikeutetulta alaikärajalta eh, Euroopan kansalaisia ajatellen, mutta vaalimenettelyssä se kyllä hiukan mietityttää. Se tarkoittaa sitä, että me antaisimme eh, äänestysoikeutta eh, Eurooppa-tasolla sellaisille, joilla ei ole tätä äänioikeutta kuitenkaan kansallisissa vaaleissa. Ja vielä lopuksi oman, omalta osaltani olen sitä mieltä, että kansallisten vaalikäytäntöjen lähentäminen, suhteellisuusperiaatteen noudattaminen, sama vaalipäivä sekä ylikansalliselle edustajille että kansallisille, kansallisesti valituille Tällä tavoin eh, saadaan eh, edistettyä parlamentin eh, demokraattista oikeutta sekä demokratiaa yleensä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Espanjan parlamentista senaattori von de Mora. Mikrofoni. Nyt toimii. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan pikaisesti haluan tietenkin onnitella Euroopan parlamentin ja DAFia tästä aloitteesta. Ja samoin siitä, että tässä viitattiin kansallisiin parlamentteihin. Tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää saada aikaan koordinaatiota Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä. Joka tapauksessa espanjalaisen parlamentin jäsenenä voin sanoa, että olen vasta hiljattain kuullut tästä aloitteesta. Tiedän, että parlamentti on työstänyt tätä jo pidempään, mutta logisesti meillä ei vielä tietenkään voi olla asian lopullista kantaa Espanjan parlamentista tai kaikista sen poliittisista ryhmistä. Eli yhteistä kantaa ei vielä ole. Haluan kuitenkin käyttää mahdollisuuden hyväkseni ja todeta, että tämän alan aloitteet ovat todella mielenkiintoisia, että voidaan tehostaa parlamentin legitimisyyttä ja demokratiaa Euroopassa ylipäänsä ja vähentää ja se, että vähennetään vaalilainsäädäntöeroja eri jäsenvaltion välillä on tervetullut uusi ehdotus. Kysymyksiä on paljon ja koordinaatio on tässä perustavanlaatuisen tärkeä, siis Euroopan järjestelmän ja jäsenvaltioiden järjestelmien välillä, koska tästä saattaisi muuten syntyä ongelmia, että esimerkiksi 17-vuotias voisi äänestää jo Euroopan parlamentin vaaleissa, mutta monissa 16-vuotiaana ja sitten monissa kansallisissa vaaleissa voi äänestää vasta 18-vuotiaana. Eli tässä syntyy ristiriita ja siksi täytyisi pohtia, että miksi toisessa vaaleissa saa äänestää ja toisessa taas ei. Eli näitäkin kysymyksiä täytyy koordinoida entistä paremmin. Itse kuulun pan, tai tämä pan-eurooppalainen vaalilista on mielestäni äärimmäisen hyvä ajatus. Se vahvistaa ajatusta eurooppalaisista toimista. Hieman epäilyksiä kuitenkin, ja tuskin paljon ainut minulla on liittyen näihin tällaisiin alueellisiin listoihin maissa, joissa on yli 20 miljoonaa asukasta. Tämä todennäköisesti aiheuttaisi ongelmia. Lähtökohtaisesti. No, Joskus, ja näinhän, näinhän tapahtuu usein parlament, politiikassa, ei ainoastaan Euroopan parlamentissa, siis tapahtuu niin, että syntyy erilaisia ristiriitaisia käsitteitä. On tärkeää, että saamme enemmän Eurooppaa, mutta kun puhumme siitä, että Eurooppa on enemmän läsnä ja puhumme alueista, niin meidän täytyy muistaa, että siinä samalla kun tehostetaan globaalia toimintaa, meidän täytyy tehostaa myös pienempiä osasia, pienempiä alueita. Eli tässä saattaa syntyä todella ristiriita ja meidän täytyy pohtia sitä, miten tämän kaltaiset ongelmat voidaan välttää. Ja tämä vaikuttaisi moniin kysymyksiin. Eli tätä täytyy pohtia. Ja samoin tämä valmistelukunta on mielestäni äärimmäisen hyvä asia. Parlament, kansalliset parlamentitkin voisivat näin olla mukana tässä työssä ja pidän tätä aloitetta äärimmäisen hyvänä. Esimerkiksi sitten johdonto osassa J, jossa sanotaan, että kansalaiset, jotka eivät ole tietystä maasta kotoisin, mutta äänestäisivät tässä maassa, niin no tässä täytyy laskea eri tavoin tai tämä määritellään eri tavoin. Esimerkiksi Espanjassa on hyvin paljon muita kuin espanjalaisia, jotka äänestävät esimerkiksi kuntavaaleissa. Meillä on myös paljon pormestareita, jotka ovat muita kuin espanjalaisia. Itse olen Valenciasta. Ja on paljon sellaisia kuntia, joissa on jopa enemmän muita asukkaita kuin espanjalaisia. Ja tässä senaatin kollega, niin hän on Kanarialta. Hän varmasti voi vahvistaa tämän, että tämän kaltainen suuntaus on vallalla Espanjassa. Eli Euroopan kaikissa osissa kaikki asiat eivät suju tietenkään samalla tavoin. Mutta esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa voi olla paljon espanjalaisia ja Espanja taas on paljon Ison-Britannian kansalaisia. Heillä on äänioikeus. Eli tässä on oli nyt joitakin huomioita ja päätänkin tähän. Todella kiitän tästä aloitteesta. On hyvä, että teemme yhteistyötä ja pyrimme parantamaan demokratian tilaa Euroopassa. Grazie, sono molto contento. Kiitoksia. Olen hyvin tyytyväinen siihen, kuinka tämä keskustelu sujuu. Ja on selvästi tullut esiin se, että läsnäolijat todella haluavat sitoutua tähän hankkeeseen. Seuraavaksi kollega Hauregi. Hän on sosiaalidemokraatin edustaja perustuslakivaliokunnasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin minä puhun koordinaattorina sosiaalidemokraattisesta ryhmästä perusopimusvaliokunnasta. Minä tervehdin teitä lämpimästi ja eh, me olemme eh, esittelijän herra Duffin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy eh, ryhtyä tähän mietintään, joka tulee esiin tässä mietinnössä. Nämä tavoitteet, johon pyritään, se parantaisi varmasti ääni äänestysvilkkautta ja siinä syntyisi parempi suhde Euroopan parlamentin ja kansalaisten välillä ja nämä ovat erittäin tarpeellisia tavoitteita. Niin kuin jo täällä mainittiin, niin me, mm, tämä on kyllä huolestuttava yhtälö ajatellen aikataulua, mutta tämä keskustelu on erittäin hyödyllinen ja on erittäin hyödyllistä kuunnella teitä, koska tätä keskustelua ei voida viedä päätökseen ilman, että tiedetään, mitkä ovat kansallisten parlamenttien poliittiset kysymykset ja eh, eri puolueiden myös Eurooppa-tasolla ja kansallisella tasolla. Ottaisin eh, tässä esille eh, tiettyjä ajatuksia, joita meillä on poliittisena ryhmänä tästä keskustelusta, ja minä, suhtaudun tiettyihin asioihin epäilevästi. Tässä on äh, paljon äh, yhteensattumia äh, DAFin mietinnön kanssa, mutta meillä on neljä, neljä tyyppisiä ajatuksia. Ensinnäkin nämä vaaliuudistukset, jotka joihin liittyvät muutokset kansallisissa järjestelmissä Ne ovat hyvin monimutkaisia muutoksia, että uudistetaan alaikärajaa kaikissa jäsenvaltioissa, uudistetaan vaalipiirejä, alueellisia vaalipiirejä kaikissa maissa ja uudistetaan myös paikkajakaumajärjestelmää ajatellen avoimia, puoliavoimia listoja. Kaikki tämän tyyppiset ehdotukset Euroopan parlamentista, jotta muutetaan kansallisia vaalilakeja. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Ja sitten toinen seikka. Ehdotetaan eurooppalaista neuvottelukuntaa tai valmistelukuntaa, jossa keskustellaan ainoastaan tästä asiasta. Minun mielestäni tämä ei ole vielä kypsä ajatus. Euroopassa on juuri saatu aikaan poliittinen uudistus, joka on suhteellisen merkittävä ja Eurooppa on tässä vaiheessa hyvin monimutkaisissa ongelmissa, varsinkin talousmielessä. Niinpä ei olisi suotavaa kutsua koolle valmistelukuntaan keskustelemaan ainoastaan tästä, kesku- äh, tästä kysymyksestä. Äh, Eurooppa-neuvosto kutsuu koolle valmistelukunnan ja meidän täytyy tämä muistaa. Ja äh, se ei varmasti tähän lyhtyisi jos me ajattelemme, että tässä vaiheessa Euroopan parlamentin pyyntö tällaiseen suuntaan, sellaista ei kuunneltaisi, enkä usko, että sitä Eurooppa-neuvosto mitenkään kunnioittaisi. Tällaista keskustelua tarvitaan. Pitää miettiä, miten voidaan uudistaa vaalijärjestelmiä ja sitä kautta sopimuksia. Se myönnämme kyllä, mutta poliittisesti että kutsuttaisiin koolle valmistelukunta äh, sen tähden, että tulee lisäuudistuksia. Äh, tässä esimerkiksi äh, talouden ohjausjärjestelmä on merkittävä aihe Euroopassa ja eilen juuri Task Force-työryhmä antoi kuusi säännöstä ajatellen sitä ja nyt jotta nämä asiat menevät kansallisiin budjetteihin, niin siitä pitää sopia vielä alku, äh, etukäteen komission kanssa. Äh, eli tällaisia kysymyksiä on äh, pöydällä. Ja ja tämä tässä, äh, tämä on paljon globaalimpi äh, yhteys ja meidän mielestämme äh, siinä mielessä tietenkin tarvitaan nämä uudistuksia ja voidaan kutsua koolle myös neuvottelukunta tai valmistelukunta ja meidän täytyy myöntää, miten kiinnostavia ovat ylikansalliset listat, mutta emme voi suhtautua ryhmänä täysin myönteisesti niihin. Tähän on useita syitä. Meitä huolestuttaa näiden listojen edustavuus. Eh, siihen ei tule mukaan edes kaikkia maita ja siinä on tietty suhteellisuus, kansallinen edustavuus, joka ei ole mitenkään edustava, koska joissakin maissa eh, ei eh, tunnustettaisi edes tällaista listaa. Ja meitä huolestuttaa myös se, että ylikansallinen lista saisi aikaan kaksinaisjärjestelmän, olisi eh, tietyn tyyppisiä edustajia ja sitten eh, toisen tyyppisiä, eli kaksi kategoriaa. Vaarana on se, että ylikansallinen lista saattaisi Siinä olisi mukana näitä merkittäviä henkilöitä, jotka ovat hyvin tunnettuja, joilla on paljon mainetta. Ja tämä ei välttämättä olisi sidoksissa riittävästi poliittiseen edustukseen. Meitä huolestuttaa myös se, että tällainen ylikansallinen lista on ehkä hyvin kaukana kansalaisista meillä olisi ikään kuin kaksinaisäänestys sellaiselta osa sellaiselta listalta, joista ihmiset eivät tunne ehdokkaita. Ja saattaa olla, että ne tulisi paljon enemmän tyhjää tai äänestämättömiä. Niinpä me olemme huolissamme tästä. E, ja lopuksi vielä olemme samaa mieltä, että pitäisi nostaa äänestysprosenttia Euroopan vaaleissa ja osallistumista. Mutta ehkä tähän tarvitaan muita keinoja. Ehkä nyt kun puhumme siitä, että uudistetaan niin monia asioita, ehkä olisi mahdollista järjestää niin, että e, olisi e, jokaisessa poliittisessa ryhmässä merkittävä henkilö. Ehkä voitaisiin ehdottaa eh, kansalaisille eh, yhtä ehdokasta per poliittinen ryhmä, ikään kuin johtaja-äänestys, eh, ennemmin kuin olisi ylikansallinen lista. Eli eh, meillä olisi yksi demokraattinen ehdokas sosialisteille, eh, eh, kansanpuolueelle, liberaaleille. Eli silloin eniten ääniä saanut henkilö esimerkiksi tulisi valituksi puheenjohtajaksi esimerkiksi Eurooppa kansallisilta listoilta valitaan hiukan tällä tavoin. Meidän pitäisi todellakin laajentaa tätä keskustelua. Me aina eh, kiitämme tietenkin eh, edustaja Daffia siitä, että avataan tämä keskustelu, mutta eh, oma ryhmäni tietenkin haluaa kuulla teitä mutta on oikein, että keskustellaan, mutta pitää miettiä myös, että valmistelukunta avattaisiin, jos on enemmän kysymyksiä kuin pelkästään tämä. Kiitoksia. Hyvin selväsanaista jälleen kerran. Seuraavaksi Tomas Duchowski Puolasta. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään puhutaan aiheesta, joka oli aiheena myös viime viikolla Puolen parlamentissa. Seimin valiokunnan Eurooppa Seimin Euroopan valiokunnassa. Minun täytyy sanoa, että minunkaan maassani ei ole vielä valmisteltua kantaa, ei hallituksella eikä parlamentillakaan. Mutta kuvaisin lyhyesti keskustelua Puolen parlamentissa tästä aiheesta. suuresti kehotettiin tätä asiakirjaa, se, että halutaan lisätä mielenkiintoa Euroopan parlamenttien vaalia, vaaleja kohtaan kansalaisten keskuudessa. Mutta näistä ratkaisuista oli pitkä keskustelu ja monia mielipiteitä ja se oli kuuma keskustelu. Parlamentin jäsenet olivat hyvin kiinnostuneita puolessa tästä. Parlamentin tai usein samasta poliittisesta ryhmästä olevat parlamentin jäsenet, niillä heillä oli kuitenkin eri mielipide, joten tämä ei heistä välttämättä poliittisia jakoja. Jos puhutaan sitten puoliavoimista listoista ja vaalipiireistä, meillä on 13 vaalipiiriä Euroopan parlamentin vaaleissa. Ehkäpä juuri siitä syystä Tämä ehdotus sai vastakaikua yleisesti, eivät kuitenkaan kaikki olleet samaa mieltä, mutta enemmistö kuitenkin positiivisesti arvioi tätä, että olisi alueelliset vaaripiirit ja se, että voitaisiin valita myös puolueen listalta yksittäinen e- ehdokas. Toisaalta tämä yleiseurooppalainen vaalipiiri sitä kohtaan oli skeptisyyttä. Puolan parlamentinvaaleissa vielä kymmenen vuotta sitten oli tällainen yleispuolalainen lista, johon puolueet esittivät ehdokkaansa. Siinä on se riski, että tästä tulisi sitten puolueen ehdottamat jäsenet, siinä olisi vähän valinnanvaraa sitten valitsijoilla. Sitten tämä asia, että, ajatellaan, että Miten jaetaan nämä paikat 27 jäsenmaan kesken vaalikauden aikana? Siinä kään tämä ehdotus ei saanut vastakaikua se, että olisi 16 vuoteen alennettu tätä äänestysikää. Mutta aloitetta pidettiin yleisellä tasolla hyvänä. Erityisesti se, että miten vaalitapaa voidaan yhtenäistää siinä määrin, kun se on mahdollista. Erityisesti teknisissä kysymyksissä se, että vaaliaikaa lyhennettäisiin kahteen päivään ja se, että ne olisivat toukokuussa. Puolen parlamentti, puolen hallitus intensiivisesti varmasti työstävät tätä kysymystä. Mutta me tulemme ottamaan tähän kantaa edelleen rakentavalla tavalla, kun tätä asiaa viedään eteenpäin eurooppalaisella tasolla. La parola al vicepresidente Tarkovski. Kiitoksia seuraavaksi varapuheenjohtaja Tarkovski. Andrew, you've heard it from most of us. Andrew, eh, monet sanoivat, että olemme samaa mieltä tavoitteista, mutta eh, silti monia ajatuksia on kritisoitu ajattelin tätä aikamoisen hetken ja minä olen tässä pirun sanansaattajana, koska tietyt ongelmat tulivat mieleeni ja ne ovat sinunkin ajatuksiasi. Tuemme niitä tai emme, meidän täytyy miettiä niitä. Ongelmana on se, että meidän pitäisi mennä askel askeleelta eteenpäin ja jotkut ajatukset jos näen nyt, mihin keskustelu menee jäsenvaltioissa, ne saattaisivat kääntyä itseään vastaan, varsinkin kun puhutaan rahoituksesta ja ylikansallisista listoista. Tästä esimerkkejä kohta. Joka tapauksessa me emme nyt voi kampanjoida Eurooppa, Eurooppa-lipun alla oman poliittisen puolueemme. Ja si- tietyssä mielessä ensimmäinen askel olisi se, että me voisimme eh, käyttää puolueen logoa paaleissa, jotta ihmiset kiinnostuisivat enemmän. Eh, siitä huolimatta se saattaisi aiheuttaa tiettyjä ongelmia. Voidaan eh, ehkä kuvitella niin Iso-Britanniassa lööpejä, joissa kirjoitetaan Andrew eh, Taff saa eh, federalistista tukea Manner-Euroopasta. Eh, kyllähän sinä selviäisit siitä, minä tunnen sinut hyvin, mutta monet ihmiset saattaisivat joutua ongelmiin tätä kautta ja tämä saattaa johtaa mm, kansallismieliseen keskusteluun, että saamme jostakin järkyttävästä järjestöstä ulkomailta äh, rahaa. Enkä ole val, val, varma siitä, että monissakaan jäsenvaltioissa ollaan valmiita tähän. Äh, tätä kannattaa mieli, miettiä, koska se saattaa kääntyä itseään vastaan. Sitten toinen ajatus. Äh, erittäin hyvä ajatus on, että meillä olisi ylikansalliset listat. Se saattaisi herättää jonkinlaista pan-eurooppalaista ajattelua vaalien yhteydessä lisäisi tällaisen eurooppalaisen elementin siihen, mutta jos katsoo yksityiskohtia, se voi ollakin aika hankalaa. Esimerkki kansallisilta listoilta, me näemme tästä tämänpäiväisestä keskustelusta, voiko kuvitella näitä keskusteluja, keskustellaan siitä, kuka on ykkösenä listalla, montako ehdokasta tästä maasta ja tuosta maasta ja tämähän tulisi keskustelun valokiilaan. En usko, että se on hyvä Euroopan unionin paneurooppalaiselle luonteelle. Meillä on ongelma siitä, että voidaanko olla kahdella listalla yhtä aikaa. Esimerkiksi jos on iso poliittinen eläin, onko siinä sitten saumaa lähteä vain yhdelle listalle Pelkään pahoin, että useimmat ihmiset haluaisivat turvaverkon, sanoisivat, ok, minä voin lähteä sille ylikansalliselle listalle, mutta haluan olla myös kansallisella listalla. Ja silloin mietitään, että onko tämä vakava lainkaan, jos on sekä kansallisella että ylikansallisella listalla. Eihän, eihän siitä tule myönteisiä konnotaatiota lainkaan. Tästä esimerkki, jos eh, puhemies Busek sanoo, että hän on eh, ylikansallisella listalla ja hän on kuitenkin eh, kansallisella listalla minun edelläni, silloin minun kannustimenani on valita, tukea puolalaisten valintaa ja sitten katsoa, että valitaanko hänet ja mitä se vaikuttaa minuun. Ja silloin tuetaan oman maan ehdokasta, jotta he itse saisivat enemmän mahdollisuuksia kansallisella listalla. Tämähän on poliittista, poliittista todellisuutta. Ja tulee sitten tällainen ilmiö, että valitaan oma sieltä paras kansalliselta lista, ylikansalliselta listalta ja sitten oma mies sieltä kansalliselta, mutta ihmiset tukevat oman maalaisiansa sen sijaan, että eh, herätetään paneurooppalaista henkeä, niin ajatus itsessään joutuisi nauran, naurunalaiseksi. Eh, ihmiset katsovat, kuka on ykkösenä listalla, kuka ei, ja sitten eh, mietitään, että ketä kannattaa tukea, ja tämä liittyy ainoastaan siihen kansallisten, kansallisen listan logiikkaan. Meidän pitäisi siis miettiä Äh, syvällisesti näitä ajatuksia, koska ne eivät ole äh, aivan selviä. Jos kaikki poliittiset puolueet äh, perustavat oman 25 ehdokkaan listansa tai enemmänkin ehdokkaita onko siellä ykkönen, kakkonen ja kolmonen, silloin äh, syntyy riitoja siitä, kuka on ykkönen, kuka on kakkonen, vai tehdäänkö äh, ihan äh, aakkosissa tämä listaus. Onko sitten Euroopan laajuinen kynnys, 5 prosentin äänikynnys, jos ei, niin silloin tulee 30 eri listaa. Miten tämä asia sitten hoidetaan, koska kaiken kaikkiaan jos tätä asiaa ei valmistella hyvin, niin ei, se joutuu aivan naurunalaiseksi, koska dynamiikka on kansallista ja silloin syntyy paljon propagandaa. Otetaan käyttöön ajatukset, joihin ihmiset eivät ole valmiita ja sitten kampanjan aikana ne joutuvat nauranalaisiksi, koska kaikilla on omat intressinsä, eikä se näytäkään siltä kuin mistä haaveltiin mietinnössä, eli puolueiden rahoitus, listat ja kansallisen, ylikansallisen listan väliset rajapinnat. Meidän pitäisi näitä miettiä enemmän. Kiitos. Grazie, onorevole Kiitoksia, Ehkä minä puheenjohtajana voisin kommentoida tätä kansallista ja ylikansallista listaa. Tähän liittyvä ajatus on tärkeä ennen kaikkea, koska näin halutaan, että Euroopan laajuiset puolueet voisivat toimia yhtä tehokkaasti kuin kansalliset. Pyytäisin kuitenkin kollega Duffia, ja näinhän varmasti tuleekin tekemään, koska muitakin kysymyksiä tämän suuntaisesti on esitetty, että hän vastaisi, ovatko nämä 25 jäsentä näillä listoilla tavallaan lisäjäseniä vai ovatko he osa 751 jäsentä. Tässä saattaa syntyä kansallisen edustuksen ongelma ja myös muita ongelmia, joita ehkä kuitenkin saadaan sitten ratkaistua. Jossakin maissa on jo puolueiden tällaisia etusia listoja, jossa asetetaan ehdokas ykköseksi ja toinen toiseksi ja niin edelleen. Mutta jos haluamme todella tehostaa Euroopan tason puolueiden roolia, niin silloin täytyy löytää jokin ratkaisu. Se ei välttämättä ole tämä 25 ihmisen lista, mutta myös joku muu. Mutta tähän liittyy kuitenkin ongelmia, kuten on sanottu. Ja nyt Kypros, Kyproksen edustaja Styrianides. Ευχαριστώ Kiitoksia. Kyproksen parlamentissa emme ole vielä saattaneet keskustelua tästä aiheesta päätökseen. Ja siksi käsityksiä on hyvin paljon erilaisia ja ne ovat lähinnä henkilökohtaisia, eivät niinkään heijastele puolueiden näkemyksiä. Haluan kuitenkin aluksi onnitella herra Duffia. En pelkästään siitä, että hänen täyttää muotoseikat, vaan siksi, että uskon, että tässä mietinnössä hän on pyrkinyt kattamaan ei ehkä kaikkea, tai ei varmastikaan kaikkea, vaan todella hän on pyrkinyt tarttumaan härkää sarvista ja käsittelemään kaikkia tärkeitä kysymyksiä tässä asiassa. Me olemme jo vuosia käsitelleet näitä kysymyksiä ja tiedämme, että tässä on kyse siitä, kuinka kansalaiset voidaan saada osaksi politiikkaa, kuinka heidät saadaan tähän samaan veneeseen. Minusta tuntuu, tai minusta tuntuu, että emme ole vielä aina onnistuneet siinä, että ihmiset todella tuntisivat, että meidän tekemämme Eurooppa on myös heidän tekemänsä. Ja näyttää siltä, että me olemme usein epäonnistuneet. Ja turha tätä on kaunistella. Jos siis haluamme pitää kiinni tietystä logiikasta ja toteamme, että haluamme ihanteellisen vaalittavan, silloin vahvistamme jo sen, mitä julkisuudessa sanotaan, eli että vahvistamme brysseliläistä byrokratiaa, koska haluamme pikaisen tavallaan näennäisratkaisun näihin ongelmiin. Usein kuitenkin ihanteet ovat kaiken hyvän vihollisia. Ja siksi minusta valmistelukunta ideaa voidaan ainoastaan tukea. Se tarvittaisiin, sitä tarvittaisiin mahdollisimman pikaisesti. Ja vaalitapa tavallaan täydentää politiikan ja kansalaisten välistä suhdetta, mutta mielestäni kaikkien uudistusten pohjana tulisi olla juuri valmistelukunnan työn. Sitten tässä on puhuttu paljon ylikansallisista Euroopan laajuisista listoista. Mihin näillä pyritään? Näillä pyritään siihen, että voidaan ottaa tietynlainen pan-eurooppalainen ulottuvuus tähän toimintaan mukaan. Tämä on näiden listojen tarkoitus. Olette kuulleet, mitä muut puhujat ovat sanoneet. Ja tämä on aivan totta, mitä edellinen puhuja sanoi. Mutta kyllä tähän varmasti löytyy ratkaisu, koska joissakin maissa on ollut jo tiettyjä eurooppalaisia listoja. Miksi näille ylikansallisille listoille ei voitaisi ottaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo hyvin tunnettuja Tämähän voisi olla kansallisten listojen rinnalla oleva lista. Eli mielestäni tämä ajatus on hyvä. Ja voimme kyllä ratkaista tähän liittyvät yksityiskohtaiset pikkuongelmat. Eli tällä päästäisiin tällaiseen ylikansalliseen ulottuvuuteen, ja se olisi hyvä. Näin eurooppalainen ulottuvuus tässä todella korostuisi. Ja mielestäni meidän tulisi edistää juuri tätä pan-eurooppalaisuutta. Ja tässä ensiaskel olisivat nämä ylikansalliset listat. Ja vaikka meillä onkin vielä yksityiskohtiin liittyviä epäilyksiä, meidän tulisi ajaa tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten se, mitä täällä todettiin, kansanedustajien tai parlamentin jäsenten määrästä ja heidän lisäämisestään. Ei se ole ratkaisu, että määrää jatkuvasti lisätään ja lisätään. Eli ne, jotka sallivat tällaisen ylikansallisen listan käytön, niin heillä tuli siellä sitten vähemmän ehdokkaita kansallisilla listoilla. Tämä olisi mielestäni tapa ratkaista edustus, edustavuusongelmat Tällä hetkellä tähän liittyy tiettyä epätasapainoa. Totta kai ehdokkaalla voi olla ongelma päättää, haluaako hän ylikansalliselle vai kansalliselle listalle. Ja vielä lopuksi huomioisin, huomauttaisin, että meidän täytyy pohtia seuraavaa. On tärkeää, että saamme uskottavuutta nykyiselle puoluejärjestelmälle Euroopassa. Ja nykyisessä kriisissä usein syytetään politiikkaa siitä, että se ei todella ota huomioon ihmisten todellisia ongelmia. Ja mitä tulee näihin puoliavoimen listan etusijajärjestelmään. Mielestäni tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Tässä kansalainen tavallaan rinnastaisi jonkin tunnetun henkilön siihen puolueeseen, jota hän kannattaa. Ja tässä olipa kyseessä kansallinen tai ylikansallinen puolue, niin sillä ei tulisi olla valtaisaa merkitystä. Mielestäni tällä hetkellä kansalliset puolueet korostuvat aivan liikaa. Eli näitä kahta tulisi riippumatta niiden tai ehdokkaiden puoluekannasta, niin tulisi tavallaan noudatella tasa-arvoisena. Kiitoksia. Tässä oli hyvä, että korostettiin siitä, jos oikein ymmärsin, että että puoluejärjestelmän ulkopuolella voitaisiin sitten tuoda esiin tiettyjä henkilöpreferenssejä. Seuraavaksi Ilkef Euroopan parlamentista. Благодаря, господин председател. Аз наблюдавам с изключителен интерес тази дискусия и... Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ja minusta vaikuttaa, että meillä on tässä kaksi aaltoa. E, toinen on e, kritiikin aalto ja toinen on innostuksen aalto. Halutaan e, saada aikaan jotakin. Tämä osoittaa, että tämä mietintö on todellakin sellainen, että siinä on paljon dynamiikkaa mukana – tässä mietinnössä halutaan äh, muuttaa järjestelmiä, valijärjestelmiä, jotka ovat hiukan vanhentuneita ja paikallaan pysyviä. Tällä mietinnöllään Andrew Duff haluaa äh, välittää meille hyvin tärkeän viestin. Hän äh, kutsuu meidät löytämään rajaa poliittisen teorian ja käytännön välillä. Erittäin mielenkiintoinen ajatus. Hän ehdottaa 25 ylikansalliselle listalle, jotta vältettäisiin tämä kasinotyyppinen neuvottelu hän kyllä antaa tämän arkaluontoisen tehtävän matemaatikoille, jotka voisivat sitten laatia matemaattisen mallin, joka on hauras, mutta tarpeellinen. Andrew Duff ehdottaa lisäksi pan-eurooppalaista vaalialuetta, eli vaalipiiriä. Toisaalta taas hän sanoo, että on hyvä yrittää saada aikaan nämä alueellisia vaalipiirejä alkuun, jotta oltaisiin varovaisempia aluksi. Jos meillä on alueelliset vaalipiirit, niin voidaan huomata, että tietyt alueet joutuvat taistelukentiksi ihan alueellisella tasolla ja itse asiassa ehdokkaat joutuvat ikään kuin panttivangeiksi, kun e, eri kannat taistelevat toisiaan vastaan ja naapurit äh, keskenään toisiaan vastaan. Minä äh, tuen äh, tällaista ylikansallista vaalipiiriä, kyllä, mutta mitä tulee eurooppalaiseen, Eurooppa-kansalaisuuteen, tästä varmasti keskustellaan paljon, mutta meidän pitää suhtautua realistisesti. Tietyissä kehittyneemmissä maissa muiden mm, vähemmän kehittyneiden maiden kansalaiset. Heitä on 25-30 prosenttia nämä kansalaiset eivät välttämättä hyödytä hyvinvointivaltiota. He ovat siellä, koska tarvitaan työvoimaa. He ovat siis työvoimana maassa, ja me tarvitsemme vaalilakia, vaalilakeja, jotka ovat harmonisoidumpia. Mikä tähden ei voitaisi miettiä yhteistä kansalaisuutta tulevaisuudessa? Euroopan kansalaisuus, ehdoton eurooppalainen kansalaisuus. nyt tässä ei pidä kysyä asiasta ainoastaan matemaatikoilta, vaan myös muilta jotka tuntevat asiaa, joilla on paljon kokemusta lähentymis, järjestelmien lähentymisessä ja ajatusten lähentämisessä. Ja sitten äh, Lopuksi vielä kansalliset parlamentit. Äh, on pakko todeta, että äh, tietyt kansalliset parlamentit keskustelevat näistä ongelmista syvällisestikin, mutta tämä ei ole mitenkään yleinen käytäntö. Varmasti monissa kansallisissa parlamenteissa eh, tätä keskustelua ei olla vielä käyty ja siitä syystä ollaan hyvinkin paljon jäljessä aikataulusta. 2014 me eh, niin 2014 eh, haluttaisiin, että vaalijärjestelmä olisi eh, sellainen, että eh, Andrew Duffin ajatuksetkin on otettu huomioon. Grazie alla parola eh, l'onorevole Japsis. Kiitoksia. Seuraavaksi Japsis Liettuasta. Dėkoju labai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjo. Kiitoksia puheenjohtaja hyvä esittelijä. Tämä mietintö yhtä kuin tämä keskustelu ovat äärimmäisen mielenkiintoisia. Itse ilmaisen nyt oman mielipiteeni, en parlament, Liettuan parlamentin mielipidettä, koska keskustelua tästä asiasta ei ole vielä käyty. Tämä tullaan kyllä tekemään. Jos minun pitäisi nyt arvioida tätä mietintöä ja päättää, onko tämä nyt vallankumous vai askel taaksepäin, niin poliittisesti tämä on kyllä vallankumous. Tässä nämä kaikki asiat ovat sellaisia, että kohtaamme ne päivittäin ja ne määräävät sen, valitaanko meidät tänne tai ei. Mutta mitä tulee äänestäjiin, sanoisin, että he eivät kyllä, kyllä tule edes huomaamaan sitä, tuleeko muutoksia vai ei vuoteen 2014. Me olemme tässä tavallaan koekaniineja. Meillä on erilaisia vaalitapoja, on välittömiä vaaleja, eikä tule suurestikaan vaikuttamaan se, hyväksymmekö tällaisen 25 ehdokkaan listan vai emme. Onhan tämä jotakin uutta, mutta eivät äänestäjät sitä tule juurikaan huomaamaan. Ja epäilen myös, tulevatko esimerkiksi omat pääministerimme tai varapääministerimme asettumaan ehdolle tällaiselle listalle. er, edellisellä vaalikaudella maallani niin oli 13 edustajaa parlamentissa, nyt heitä on 12 ja siksi poliittista keskustelua ei juurikaan käyty, eikä eivätkä olosuhteet juurikaan muuttuneet 13 tai 12. No se on oikeastaan aika sama Liettualle, eikä tämä julkiseenkaan mielipiteeseen juurikaan vaikuta. Joten epäilen, että tai en tiedä, tuoko tämä suurimpia muutoksia mukanaan Saksassa tai Espanjassa. Mutta meidän täytyy joka tapauksessa ajatella valitsijoitamme. Ja meidän täytyy katsoa, minkälaisia toiveita heillä on. Meidän täytyy katsoa, saavutammeko heidät ja ajattelemmeko heitä silloin, kun puhumme Euroopan parlamentin vaaleista tai muista Euroopan Eurooppaa koskevista asioista. Eli täytyy pohtia sitä, käyttävätkö puolueet näitä Euroopan parlamentin vaaleja tavallaan hyväkseen viiden vuoden välein. Meidän täytyy todella puhua siitä, miten äänestys pitäisi toimittaa, miten vaalit tulisi toimittaa ehkä sähköisesti, jopa internetissä. Tämä saattaisi helpottaa äänestysvilkkauden parantamista. Esimerkkinä tästä on Viro. Ja nyt nyky, nykyinen keskustelu on hieman liian, tai se, se ei ole kyllin laaja-alaista. Ja ei oikeastaan ole merkitystä sillä, milloin tämä muutos astuisi voimaan. Onko se jo seuraavissa vaaleissa vai myöhemmin? En todella usko, että äänestäjät tulevat sitä huomaamaan, vaikka se meille onkin tärkeä muutos. Eli on todella tärkeää katsoa myös äänestäjien tarpeita ja ainoastaan poliitikkojen tarpeita. Kiitoksia. Sitten yksi tämän valiokunnan vaari, varapuheenjohtajista Messerschmidt. Normally, uh, I endorse... Kiitoksia, täytyy sanoa, että yleensäkin pidän hyvänä keskustelua, jonka herra Duff aloittaa. Emme ole kovin paljon samaa mieltä, mutta olen nauttinut näistä keskusteluista. Mutta tästä keskustelusta se on ollut todella pettymys siitä syystä, että olemme samaa mieltä, että on käytännöllisiä vaikeuksia, käytännöllisiä tarpeita muutokselle. Mietinnössä otatte kohdassa kaksi, osassa kaksi niitä esille, että joka maassa ei ole mahdollisuutta äänestää sekä listaa että ehdokasta, ongelmat päivien kanssa, kesäkuusta toukokuulla, kaikki nämä käytännölliset asiat, jotka pitäisi muuttaa. Ja yleinen ongelma tietysti alhaisen äänestysvirkkauden kanssa. Kuitenkin, mistä nyt keskustelemme? Keskustellaan vain siitä, että tehdään vaalijärjestelmästä federalistisempi. Yksikään puhuja ole maininnut konkreettista ongelmaa, jonka toteamme nyt vaaleissa. Välttämättä keskustelusta, josta ei tule, välttämättäkään ei tule monenkaan vaalikauteen todellisuutta, koska kukaan kansa, mikään kansalaitio ei näitä hyväksy. Joten miksi käytämme aikaa keskusteluun asioista, jotka ovat vain herra Duffin päässä epärealistisena tulevaisuuden visioina, eikä keskustella nykyis, nyky, nykyajan konkreettisista ongelmista. Olen 100 prosenttia samaa mieltä siinä, että jotain täytyy tehdä, että voidaan kasvattaa osallistumista vaaleihin. Mutta tässä ei ole kyse siitä, että olisi enemmän nuoria ihmisiä äänestämässä. Tätä ei saavuteta niin, että olisi federalistinen, federalistiset äänestysalueet Euroopassa niin minä itse pidän itseni maan edustajani minun maassani, syy äänestämättä jättämiseen on uskon puute politiikkaan, keskusteluihin ja realismin sisältöön tässä talossa. Ja tämä mietintö, minun täytyy sanoa, vain todistaa sen, että perustelut tälle pettymykselle Eurooppaan ideaan ovat oikein. Eli näen tämän hyvin vastakkaisia vaikutuksia tuovana mietintönä, kontraproduktiivisena, jos yritetään lisätä ymmärrystä eh, sitä kautta, että täytyy tehdä yhteistyötä EUn sisällä. Mitä tahansa täytyykin muuttaa, eh, jotta voidaan täyttää eurooppalaisten edistien toive eurooppalaisesta organisoitumisesta ja yhteistyöstä olisi lähestymistapa, Jos näin on, niin siinä petytte, kun saatte äänestiltä vastauksen. Ihmiset ja kiinnostaa paljon enemmän konkreettiset toimet. Miten voidaan byrokratiaa vähentää, vähentää teottomuutta. ja kaikkia näitä asioita, jotka niin selvästi odottamassa konkreettisia tuloksia. Ei pitäisi keskustella siitä, että pitääkö muodostaa federaatio Euroopan, niin kuin otettekin esille. Mutta minä vain olen maininnut, koska tietysti on paljon mielenkiintoisempaa puhua ideologisesta filosofiasta kuin konkreettisista ongelmista. Hyvä Andrew, hyvin usein aloitat hyviä keskusteluja. Sinulla on monia hienoja visioita tulevaisuudesta, mutta eikä pitäisi keskittyä konkreettisiin ongelmiin kuin siihen, mitä tapahtuu 30 vuoden päästä. La parola alla... Kiitos. Seuraavaksi Hesa Papadimitriu Kreikasta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Olen seurannut tätä äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua jo yli kymmenen vuotta. Ja Jorgos Papadopoulos oli tuolloin jo laatinut asiaa koskevan mietinnön Euroopan parlamentissa – ja mielestäni on aivan luonnollista, että täällä tulee esiin vastakkaisia näkemyksiä. Ja Duff ja muut kansanpuolueen jäsenet ovat todenneet, että ehkä tarvittaisiin lisää aikaa keskustelulle tästä äärimmäisen hyvästä Duffin mietinnöstä. Kuitenkin haluaisin erityisesti tarttua kohtaan neljä tässä mietinnössä. Hän sanoo, siinä, että suora keskustelu parlamentin ja neuvoston välillä on välttämätöntä ilman, että kansalliset parlamentit osallistuisivat tähän keskusteluun. Eli mihinkä kansalliset parlamentit ovat tästä jääneet? Itse olen sitä mieltä, että kansallisten parlamenttien tulisi olla mukana niin etukäteiskeskusteluissa kuin koko tässä prosessissa. Ja kuulimme Luxemburgin edustaja, joka sanoi, että Euroopan kansalaiset nykysääntöjen nojalla ovat sitä mieltä, että ei kannata osallistua vaaleihin, koska kansalliset parlamentit jäävät tässä niin sivurooliin. Kuulin tässä myös yhdistyneen kuningaskunnan edustaja Bones, Bonesia, joka sanoi, että kansalliset parlamenttien jäsenet eivät halua lisätä Euroopan parlamentin jäsenten roolia, mutta itse en voi kyllä 20 vuoden kokemuksella tätä vahvistaa. Haluaisin ottaa tähän esiin myös toisen ulottuvuuden. Kaikissa parlamentaarisissa yleiskokouksissa on usein niin, että suurin osa edustajista on sitä mieltä, että kun rakennetaan uutta eurooppalaista arkkitehtuuria, niin tarvitaan entistä voimakkaampi ääni sekä kansallisista että Euroopan parlamenteista. on kuitenkin niin, että me kansallisista parlamenteista emme aina tunnusta suorilla vaaleilla valittuja Euroopan parlamentin jäseniä. Jos meillä ei ole mahdollisuutta ottaa tähän asiaan kantaa, niin uskomme, että Euroopan parlamentin keskustelulla ei ole pohjaa. Ja tämä on tässä jäänyt hieman huomiotta. Ja mielestäni tämä johtuu siihen, että, johtaa siihen, että demokratia vaje kasvaa entisestään. Ja meidän täytyy keskustella uusista entistä tasa-arvoisemmista suhteista Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken yksittäisissä jäsenvaltioissa. Kiitos. E Kiitoksia. Tämä teidän puheenvuoronne osoittaa, kuinka tärkeä tämä keskustelu todella on. Ei pelkästään yleisellä tasolla tai pelkästään vaalitavasta keskusteltaessa, vaan myös siinä, mitä tulee parlamentin välisiin suhteisiin ja koko EUn arkkitehtuurin. Onhan se nyt totta, että kaikkea täällä ei saada ratkaistua, mutta tämä on yksi askel. Scholz. Danke, Herr Vorsitzender. Ich gehe mal gleich in... Kiitoksia. Sanon heti alkuun, että Andrew on oikeassa mietinnössään, kun johdantason kohdissa B, ja sehän viittaa siihen, että parlamentin täytyy ryhtyä aloitteeseen keskustelu, jota nyt mielenkiinnolla seuraan, sehän osoittaa selvästi, että milloin on se oikea ajankohta. Viimeisintään edellisten Euroopan vaalien kanssa sekä parlamentin että neuvoston, kansallisten parlamenttien, hallitusten, olisi pitänyt istua heti alas ja aloittaa keskusteluprosessi, joka käsittelisi alenevaa äänestysvilkkautta Euroopan parlamenttivaaleissa. Jos olemme rehellisiä, ja aleneva äänestysvilkkaus ei koske pelkästään Euroopan parlamentin vaaleja, vaan yleensä vaaleja, alueellisella tasolla, kansallisella tasolla myös. Ja minua huolestuttaa tämä kysymys, että miten vakavasti otamme kansalaisten ää, mielialan poliitikkoja kohtaan, olisi kyse kansallisvaltiosta tai Euroopan rakennelmasta tai pormestarivaalista tai mistä tahansa ja ehkäpä jopa vielä parmisturvallisia enemmän, koska siellä on välittömässä kosketuksessa. Mutta se kysymys, mikä meitä täytyy huolestuttaa, että miten missä määrin eurooppalainen Euroopan vaaleihin osallistuminen vaikuttaa kansallisiin vaaleihin ja päinvastoin, ja miten se vaikuttaa Euroopan unionin kehittämiseen. Tämähän ei ole vielä ratkaiseva keskustelu ja mielipiteen muodostus on vielä meneillään niin Euroopan parlamentissakaan ei vielä ole mitään lopullista kantaa ryhmillä, myöskin minun ryhmässäni. Keskustelu on vielä kesken tästä mietinnöstä. Haluan tehdä selväksi myös henkilökohtaisen näkemykseni esille siitä, että miten Andrew Duff ottaa oikeat kysymykset esille. Ja kun otetaan esille tämä kysymyksen asettelu, jonka Duff ottaa esille, niin sitä, sitä voidaan käsitellä hyvin tuo, äh, rakentavasti. Enkä sanoisi niin kuin mistä tämä vie poispäin kansalaisten todellisista intresseistä, vaan Vaalitapaa täytyy käsitellä. Sehän on vain väline siihen, että voidaan miettiä sitä, että miten demokraattinen osallistuminen kansalaisten keskuudella, miten se voidaan käsitellä. Ja siinä vaalit ovat tietysti tärkeä, mutta ei tietenkään ainoa väline. Kolme, neljä ajatusta vielä. Tästä hyvin mielenkiintoista harkinnoista Euroopan tason puolueesta. Meillähän Euroopan tason poliittisia puolueita on. Jos meillä on oikeat tiedot, niin niitä on jopa se, ö, kymmenen. Ne saavat EUn budjetista tällä hetkellä noin 90 miljoonaa euroa. Nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet eivät kuitenkaan ole tällaisia eurooppalaisia oikeushenkilöitä, vaan ne ovat Belgian lainsäädännön mukaisia yhdistyksiä. Eli me emme tunnusta eurooppalaisten poliittisten puolueiden roolia. Miten näiden puolueiden, joka, joilla ei ollut vuoteen 2009 asti edes oikeutta käydä vaalikampanjaa, miten niiden pitäisi osallistua sitten tietoisuuden rakentamiseen, eurooppalaisen tietoisuuden rakentamisen kansalaisten keskuudessa? Miten he voivat avoimesti tehdä sen? miten täytyy olemassa, siis mikä täytyy tehdä Euroopan ja mikä kansallis, kansallisella tasolla, niin tämä dualismi, jossa EU on tällä hetkellä, niin siinä mielessä ei pitäisi puhua ylimääräistä 25 paikasta, vaan miettiä sitä, että mitä, mikä on reaalinen poliittinen vallanjako kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä. Sehän on tietysti poliittista kamppailua, jos ollaan rehellisiä. Mikä kansallinen puolue sitten haluaisi luopua eurooppalaisen poliittisen puolueen eh, hyväksi? Tämähän tietysti sopii myös EU-politiikkaan yleensä, myöskin eh, toimeenpanevalla tasolla, jäsenvaltiotasolla. Mikä jäsenvaltio tai hallitus sitten olisi valmis ottamaan askeleita eurooppalaisen rakennelman puolesta, jos se joutuu lopumaan omista oikeuksistaan. Eli on ristiriita poliittisen rasistumisen välillä sekä eliten että kansalaisten keskuudessa. Ja sitten näiden toimivaltuuksien välillä, jotka on annettu jo EUlle. Tämä ristiriita täytyy pystyä yrittämään ja siinä mielessä täytyy olla vaalilain muutos Euroopan parlamentin osalta myös yleisessä yhteydessä. Että my, niin, että ajatellaan myös demokraattista osallistumista ja vaaleja kansallisella tasolla. Ja siinä mielessä ehdottaisin, että mietitään myös ja keskustellaan siitä, että eikö, eivätkö nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet, eikö pitäisi asettaa tietty prosenttiosuus ehdokkaista ei lisäksi, vaan niin, että muutetaan nykyisiä suhteita. koska nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet, kun keskustellaan yhdessä EUn strategisesta kehityksestä, nehän käyvät sitä, eli ne eivät tuo mukaan kansallisen tason asioita, vaan keskustellaan yhdessä, miten te sitten näette EUn tulevan kehityksen. Ja juuri tämä ulottuvuus meiltä puuttuu ja lisää tätä ristiriitaa kansalaisten mielipiteistä, että mitä EU-ssa e tehdään ja mitä, mikä heidän arkirealiteettinsa on. Kansalaiset ovat kyllästyneitä vaaleihin myös sen vuoksi, että he sanovat, että valitsikin että tahansa, niin ei tapahdu sitä, mitä odotan. Eli heillä on se Eli heillä, heidän ongelmia ei oteta esille asianmukaisella tavalla – se on paralleeli ongelma sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Ehkä valmistelukunta on todella oikea metodi, jossa kaikki olisimme yhdessä, tai kokous, tai miten sitä nimitetäänkin, jossa olisi kansallisten parlamenttien hallitusten, Euroopan parlamentin EU-toimielinten edustajat, mutta myöskin kansalaisyhteiskunnasta, näin pitäisi tehdä, koska tämä kaikkien täysin yhteinen ongelma ja näin voitaisiin päästä matkaan. Tämä on kunnianhimoinen tavoite. En todellakaan minäkään usko, että 2014 vuoteen mennessä se pystytään samaan aikaan, mutta tähän täytyy nyt tarttua, koska kolme neljä vuoden päästä ollaan siinä ja todetaan, että äänestysvilkkaus on edelleen laskenut eikä, eikä ole päästy eteenpäin. Grazie, è stato sollevato anche. Kiitos. Tässä jälleen kerran otettiin esille Euroopan tason puolueisiin liittyvä ongelma. Ja tässä tuotiin uutena asiana esiin kansallisten ja mahdollisten Euroopan tason puolueiden välinen eturistiriita. Ja tässä ymmärtääkseni suhtauduttiin hieman epäilevästi tähän 25 lisäehdokkaan listaan, jota Duff ehdottaa. Ja jos ymmärsin oikein, niin tässä säilytettäisiin tietty kansallisten listojen osuus Euroopan tason puolueelle. Näin minusta täällä tuntui olevan. Seuraavaksi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 Itse olen Unkarin kansalliskokouksen uusi jäsen ja siksi minulla on suuri kunnia saada osallistua tähän keskusteluun. Täällä on kaksi Unkarin parlamentin jäsentä ja me olemme molemmat sekä Unkarin, Unkarin parlamentin perussopimusvaliokunnassa että muissa valiokunnissa. Ja herra Messerschmidt otti esiin tärkeän ongelman. Miksi Eurooppa, Euroopan kansalaiset ovat niin skeptisiä EUta kohtaan? Valiokuntamme on perustanut alivaliokunnan, jonka tehtävänä oli tutkia poliisin tiettyjä toimia vuonna 2006 nämä tämänkaltaiset vallan hyväksikäyttötapaukset olivat lisääntyneet ja se on hyvin harmillista. On harmillista myös, että Euroopan tasolla mitään tutkimuksia tämän asian selvittämiseen ei käynnistetty. Ja tuolloinen komission ja sen Frattini ei tehnyt tässä asiassa mitään, eikä se rangaissut Unkarin poliisia sen vääristä toimista mitenkään. Nyt ollaan lähtemässä rikkomusmenettelyyn Ranskan osalta, kun kyseessä on ongelma, joka tunnetaan myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tämä ongelma on ollut esillä jo vuosikausia ja mitään ratkaisua tilanteeseen ei ole ja tämä johtaa skeptisyyden lisääntymiseen. Tässä esitettiin aivan oikeanlainen diagnoosi, eli ihmisiä ei kiinnosta Eurooppa, he ovat skeptisiä. Mutta tässä ehkä Duff sekoittaa hieman syyt ja suht, seuraukset. Ongelma on, tai syy on se, että Eurooppa ei ole antanut oikeita ongelmia. Se on tähän asti ollut jakautunut Länsi-Eurooppaan, Itä-Eurooppaan, kommunistisiin maihin, joita paperilla on pidetty jopa tasa-arvoisina, mutta he eivät, ne eivät sitä käytännössä ole. Ja esimerkiksi näin täällä Rova Gurmain hän on sosiaalidemokraattisesta puolueesta, mutta on todella niin, että näissä jäsenvaltioissa elintaso on usein niin alhainen, että ihmiset ovat sitä kurkkuaan myöten täynnä. Eli ihmiset eivät tunne tulevansa suojeluiksi omassa maassaan, eikä EUkaan tarjoa mitään suojaa ja miten Slovakia voitiin hyväksyä EUn jäseneksi, kun nämä Benes-säädökset ovat siellä edelleen vallalla. Ja olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka kritisoivat näitä uudistuksia. Eivät sinänsä siis näitä uudistuksia, vaan sitä, että DAF ei lähde ratkaisemaan ongelmia kansalaisten näkökulmasta. On aivan sama, miten ongelma ratkaistaan, mutta on todella polttavan tärkeää, että demokratia vajeeseen puututaan. Ja se, että käytettäisiin ylikansallisia listoja on yksi mahdollisuus, Ja täytyy myös huomata, että kansallisvaltiot ovat heräämässä ja nostamassa päätään, vaikka tämä halutaankin lakaista usein maton alle. Usein EUn toimielimet ovat näennäistoimielimiä ja kansalaiset ymmärtävät tämän. Ja mitä eurooppalaisempi tästä kaikesta valitavasta tulee, sitä vähemmän tämä ihmisiä kiinnostaa. He näkevät ainoastaan Euroopan lipun ja siinä olevat tähdet, ehkä joitakin kasveja, jotka lupaavat ties mitä, mutta eivät pidä sitten lupauksiaan. EU ei siis anna mielestäni mitään todellisia ratkaisuja. Nyt haluaisin vielä puuttua pariin, pariin kysymykseen, jotka aiheuttavat minussa epäilyksiä. Esimerkiksi kohta B. Juristina tiedän ja varmasti tämän kollega tietävät, että piru piilee yksityiskohdissa. Me emme vielä voi tietää, miten tämä järjestelmä tulisi toimimaan. Tässä kuitenkin kansalaiset on jätetty heti alussa kaiken sivuun. Tämä olisi pitänyt muotoilla paremmin jo Lissabonin sopimuksen nimissä. Me torjuimme sinänsä jo koko Lissabonin sopimuksen Tässä ei siis ole kyse niinkään siitä, miten uudistuksia tehdään, tai tuleeko uudistuksia vai ei. Niitä on tulossa, mutta tässä todella jätetään valitsijat ja kansalaiset aivan sivuun. Ollaan perustamassa mahdollisia eurooppalaisia vaaliviranomaisia ja ne tulevat olemaan hyvin vieraita kansalaisille – Eli jos ylikansallisia listoja tulee ja sellaisia, jotka ovat tavallaan kansallisten listojen yläpuolella, niin ne tulevat herättämään ärtymystä kansalaisissa ja niitä tullaan pitämään äärimmäisen epädemokraattisina. Sitten valtuusku- valmistelukunnan perustaminen, sekin olisi mielestäni täysin äh, väärä lähestymistapa. Perustuslakia tällaisessa haluttiin äh, muokata, ja se epäonnistui, ja näin tulee käymään jatkossakin. Nämä valmistelukunnat ovat hyvin byrokraattisia tahoja, ne eivät toimi kansalaisten etujen nimissä, vaan ovat hyvin vieraita heille. Ne tukevat äh, aivan muita tahoja ja pyrkivät aivan toisenlaisiin tavoitteisiin kuin mitä kansalaiset toivovat. Ja minusta on hyvä, että täällä tuodaan esiin myös hieman muita näkemyksiä kuin valtalinjaa. Kiitoksia näistä monista vastustuksista Duffin mietintöön. Tämä johtaa siihen, että meidän täytyy pohtia kysymyksiä entistä syvällisemmin. Seuraavaksi Portugalin perustuslakivaliokunnan, perusopetusvaliokunnan jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Mä Duffin mietintö ja siihen liittymät kysymykset, niistä ei vielä olla ehditty keskustella Portugalin parlamentissa eikä omassa puolueessani Portugalin sosialisteissa. Eli se, mitä nyt täällä sanon, se on ainoastaan minun henkilökohtainen kannanottoni. Suoraan sanoen minun mielestäni tämä Andrew Duffin esittämä mietintö on erittäin kunnianhimoinen pyrkimys vastata niihin kysymyksiin, joihin puheenjohtaja Cassini jo viittasikin kokouksen aluksi. Vaarana on se, että Euroopan parlamentin vaalit saattaisivat romahtaa lähestulkoon kansallisiksi kampanjoiksi Usein Euroopan vaalit eivät onnistu täyttämään asiaansa, eli edistämään poliittista integraatiota. 2014 vuonna tämä pitäisi tapahtua. Se saattaa olla liian lähellä. Olen samaa mieltä kuin ne, jotka ottivat aikataulukysymyksen esiin. Vaikka aikataulu onkin näin lyhyt, se ei tarkoita sitä, että me emme tarvitsisi oikeaan suuntaan menevää kehitystä. Tässä on esitetty useita epäilyksiä siitä, miten toivottavaa on yhtenäinen alaikäraja. Ääni, äänest, äänestysikäraja ja sitten siihen, että on aleneva suhteellisuus ja epäilyksiä liittyy myös näihin ylikansallisiin listoihin. Me kuulimme tässä jo kommentteja jotka olivat hyvin äärimmäisiä. Eh, siin, näissä kommenteissa varannetaan jopa se syy, minkä tähden me täällä ylipäänsä olemme. Toisin sanoen eh, me osallistumme sellaiseen foorumiin, jossa hyväksytään ajatus eurooppalaisesta integraatiosta. Omalta osaltani sanoisin vielä lopuksi, että ajatus siitä, että poliittiset puolueet, jotka ovat Euroopan laajuisia, tähän mennessä ne eivät ole olleet mukana avainasemassa tässä prosessissa. Se eh, johtuu siitä, että ei ole ollut mitään mahdollisuuksia eurooppalaisiin vaaliohjelmiin eh, Mm, laajemmalti eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja siitä syystä uskoisinkin, että nyt on olennaista, että saadaan tietyt toimintalinjat sovittua. Poliittinen ohjelma, jota eurooppalaiset puolueet puoltavat ja myös ajatus näistä ylikansallisista listoista on oikeutettu. En tiedä, onko 25 mikään oikea luku. Mm, onko se välttämättä kaikista sopivin määrä ja takaisiko se tasaisen edustuksen kaikille Euroopan kansoille. Voisin kuvitella, että tämä lukumäärä on vasta lähtökohta prosessissa, joka vähitellen vie meidät kohti ylikansallisempaa edustusta Euroopan parlamentissa. Minä olen sillä kannalla, että ylikansalliset listat ovat edellytys Euroopan laajuisille poliittisille foorumeille, jotka ovat eurooppalaisten puolueiden kehittämiä. Kiitos. E Kiitoksia seuraavaksi kollega Lainen. Hän on ollut tämän valiokunnan puheenjohtaja ennen minua ja tällä hetkellä hän johtaa ympäristövaliokuntaa. Olkaa hyvä. Ja, Herr Vorsitzende Cassini, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvä puheenjohtaja Cassini, hyvät kollegat. On olla Afkossa jälleen. Ympäristövaliokunnan puheenjohtajalla on niin paljon teemoja, että yleensä ei pääse mutta tämä teema nyt minua on kiinnostanut jo vuosien ajan, oikeastaan siitä lähtien, kun olen parlamentissa ollut. Ja mielestäni tämä on strategisesti, strateginen aihe Euroopan demokratian kannalta, Euroopan tason demokratian kannalta. Ja myöskin Eurooppa-vaalien kehityksen kannalta. Niitähän on pidetty nyt 30 vuoden ajan, mutta todetaan, että vaali vaalilta äänestysvilkkaus vähenee. Itse olen käynyt vaalikampanja Eurooppa-vaaleissa. Kolme kertaa 91 ajattelin, että tämä menee aika huonosti ja sillä on tekemistä sen kanssa, että ihmiset pelkäsivät euron tuloa. 2004 euro oli jo olemassa. Meni vieläkin huonommin. Ajattelin, että ihmiset pelkäävät laajentumista. Se oli ainakin teemana Saksassa. 2009 sitten euro oli olemassa, laajentuminen oli tapahtunut ja vieläkin meni huonommin koska todettiin, että valitsijat eivät tiedä, että miksi heidän pitäisi äänestää Euroopan vaaleissa. Ja itse asiassa eihän kyseessä olekaan eurooppalaiset vaalit, vaan nyt on 27 kansallista vaalia kyseessä. 27 kansallista vaalikampanjaa ja myöskin minun puolueeni, joka on oikeastaan hyvin eurooppalainen. Niin silloin on aina se kiusaus löytää sitten yksi teema, joka olisi kansallisesti kontroversiteema. Eli tietysti oppositiopuolueet yrittävät tehdä Euroopan vaaleista testi kansalliselle hallitukselle. Siitä voi puhua paljon. Sitä on kaikkialla enemmän tai vähemmän Euroopan vaaleja siis väärinkäytetään. Kansalliset puolueet tekevät sitä, poliittinen luokka tekee sitä kansallisten teemojen hyväksi. Ja eurooppalaiset teemat ovat toissijaisia, kolmassijaisia, niillä ei ole mitään osaa ja tiedotusvälineet toimivat kuten ne toimivat. Ne tarvitsevat tapahtumia, ne tarvitsevat valtakamppailuja, ne tarvitsevat kilpailua mandaateista Eurooppa-vaaleissa. Näin ei käy eurooppalaisella tasolla, vaan tämä, vaal, tämä valtakamppailu jää piiloon. Se on kansallisella tasolla käytävää. Tämä looginen jatko 79, kun Euroopan vaalit tuli, miten paljon silloin oli skepsismiä, miten paljon oli vastahakoa, vastustusta. Se oli teema, joka tarvitsi monta vuotta ennen kuin se kypsyi poliittisella areenalla, ennen kuin huomattiin, että että ei voi lähettää kansallisista parlamenteista delegaatioita Strasbourgiin. Silloin kaikki tapahtui Strasbourgissa, se oli oikein hienoa 50-luvulla. Mutta jo 60-70-luvun alussa huomattiin, että eihän se toimi enää. Täytyy valita suoraan edustajat. Ja nyt 30 vuotta sen jälkeen on tullut se ajankohta, kun täytyy mennä seuraavaan vaiheeseen. Täytyy tehdä eurooppalais, eurooppavaaleista todelliset eurooppalaiset vaalit minä olin esittelijänä parlamentissa eurooppalaisten puolueiden sääntökysymyksessä 2004. Sehän mahdollistettiin vähän Euroopan parlamenttivaalien jälkeen. Myöskin Kreikan ansiosta. Kreikka oli silloin puheenjohtajamaana. Tällaisessa yksittäisessä asiassa eurooppalaisten puolueiden ohjesääntö oli kaikki mahdolliset huolenaiheet esitettiin. Ja Ranskassa, Portugalissa, Luxemburgissa, taisi olla Belgiassakin ja Kreikassa, oli se tilanne, että puolueet eivät saaneet ottaa rahaa yksityisiltä tahoilta vastaan kaikissa muissa maissa, se kuitenkin on mahdollista. Miten siinä sitten löytää eurooppalaisen ratkaisu? Ja vain koska Kreikka äänesti tyhjää, niin tämä laki meni läpi. Nyt meillä on eurooppalaiset puolueet, niillä on ohjesääntö, Siinä on vähän kehitystä tapahtunut, mutta puolueet eivät voi tehdä työtä. Mitä niiden pitäisi tehdä? Ne ei ole mikään Lions-klubi tai keilailuseura, vaan puolueet haluavat valtaa. He haluavat paikkoja vaaleissa käyttää valtaa ja, ja intressiä. Eurooppalaiset puolueet eivät sitä voi nyt tehdä, jos ne voivat käydä edes kunnollista eurooppalaista vaalikampanjaa. Sen vuoksi tästä ei tule koskaan mitään, ellei sitten eurooppalaiset puolet pysty taistelemaan näistä parlamenttipaikoista. Ja hyvät kollegat, me olimme jo pidemmällä. Meillä oli Anasta Sapolisin mietintö 90-luvulla jo. Siellä Euroopan parlamentti vaati, että 10 prosenttia paikoista tulisi eurooppalaisilta listoilta. 10 prosenttia. Andrew Duff on ihan tässä kohtuullinen ja vaatimaton sanoi 25. Eurooppa on, ää, eh, parlamentti on kasvanut, me vaadimme nyt vähemmän. Kuulen samat argumentit, joita on kymmenen vuoden ajan esitetty. Se minun vähän synkistä, että niin hyvä ystävä kuin Ben Fajo äh, saarna aina samaa. Mielestäni hän, hän on väärässä. Olen hänen naapurinsa. Asun alunaapurialueella. Hänen ajatuksensa sitä, että olisi lista, jossa olisi raja-alueet Se on yhtä kaukana kuin eurooppalainen lista. Eurooppalaiset eivät halua Luxemburgista, Saarimaalta, Lotringenistä listaa. Puhun juuri sinulle. Näin Euroopan myönteinen kuin sinä, niin harmi, että käytetään aina näitä samoja argumentteja. Me äh, elämme mediayhteiskunnassa. Kaik, nyt on kaikki telkkarissa ja internetissä. Eurooppalaisessa vaalikampanjan käymisessä, eurooppalaisissa huippuehdokkaissa, tiedotusvälineet rakentaisivat siitä alustan keskustelulle välittömästi. Euroopassa on tietysti papelinetarinnissa, jossa täytyy kääntää ja tulkata, mutta moderni tekniikka auttaa, se sujuu ja saataisiin ihan erilainen dynamiikka eurooppalaiseen keskusteluun, eurooppalaiseen julkisuuteen. Myöskin Eurooppa-vaalien järkevyyteen. Nyt olen sitä mieltä, että on tullut se aika, että valitsijat saavat kaksi ääntä. Yksi ääni kuten tähän mennessä kullekin kansalliselle listalle. Ja suurissa maissa tietysti alueelliset listat myöskin, se voi jatkoa niin kuin on jatkunut, siinä ei tarvitse mitään mutta Mutta puuttuu tämä toinen puoli, tämä osatekijä, joka liittyy aitoon eurooppalaiseen listaan – ja tämä kaksoislegitimiteetti EU:ssa, se heijastaisi sitä. Sehän on ankkuroitu perussopimuksi. EU on valtioiden unioni ja se on kansalaisten unioni. Meillähän on EU-kansalaisuus Maastrichtin sopimuksen jälkeen tullut käyttöön, eikä sitä operationalisoida oikein. Ei ole päästy eteenpäin. 1999 vuoden jälkeen ei ole päästy eteenpäin 2014 olisi todella hieno, mutta miksi ei 2019, jos 2014 ei suju? Ja sanotaan, että he ovat sitten kansalais, äh, ehdokkaita, jotka ovat niin kaukana kansalaisista. Minä asun suuressa maassa, 82 miljoonaa kansalaista, sillä ovat kaikki huippukandidaatit kaukana. Ja olla saata lähellä. He ovat lähellä, koska tiedostovälineet ovat heitä lähellä koko ajan. He näyttävät kasvoja ja kasvot ovat tunnettu. Muut eivät ole tunnettu, jotka ovat takarivissä. Ja eurooppalaisissa listoissa ihmiset tulevat tunnetuiksi maissaan ja toivottavasti tiedotusvälineiden kautta Euroopan laajuisesti myös. Näen tai ymmärrän, mitä Duff on tehnyt. Hän on tietysti kunnianhimoinen, ehkäpä jopa liian kunnianhimoinen. Minä luopuisin monista yksityiskohdista siinä mitä sinne olet kirjoittanut mukaan, se on kaikki tekniikkaa. Sen voi jättää pois. Tämä Akkimedeen kohta on se, että saadaan se läpimurto se, että olisi eurooppalaiset listat kansallisten lisäksi, että todellakin eurooppalaista debattia saataisiin ja eurooppalaista demokratiaa voitaisiin toteuttaa. Tarvitsemme perussopimuksen muutoksen, se on kyllä totta valmistelukunta olisi hieno, äh, paras väline, mutta siinä voi myös nähdä, että onko vaihtoehtoja. Kroatian liittymissopimus, seuraavan liittyjän liittymissopimus, monia mahdollisuuksia tulee, jossa teema voidaan ottaa meidän taholtamme esille. Viimeinen kohta. Tätä läpimurtoa vastaan, että tulisi rakenne läpimurto että on enemmän Eurooppaa, siihen tulee aina vastustusta. Eurooppa vastustajat eivät halua mitään tällaista. Sitten tulevat euroskeptikot, jotka ovat aina sitä mieltä, että ei tämä onnistu. Mutta vielä enemmänkin vastaan. Kansallisten puolueiden establishmentti ei tästä pidä. Se on ihan selvä. Minä olin esittelijä, kuten sanottu, eurooppalaisten puolueiden ohjesäännössä jossa nyt on ensimmäinen uudelleenarviointi, tulee mukaan eurooppalaiset säätiöt. Minun perheeni, kaikilla poliittisilla perheillä on säätiö, poliittinen säätiö. Minun maassani on Konrad Adenauer, Friedrich Ebert-säätiöitä, tällaisia Friedrich Böll, Heinrich Naumann, kaikilla puolella nämä loistavat säätiöt. Sitten on sanottu, ei eurooppalaista säätiötä mihin sitä tarvitaan. Nyt kaksi vuotta niitä on ollut, kaikki sujuu hyvin. Säätiöiden väliset suhteet ovat parantuneet. Monet tulevat ja kysyvät, miksi näin ei saa olla. Kaikkihan sujuu hyvin. Ei suju hyvin. Euroopan vaalit huononevat ja huononevat. Unkarin ystävälle siellä voi sanoa, että se liittyy huonoon politiikkaan. No kyllä ja ei. Politiikka on keskustelua, haluamme parempaa politiikkaa. Mutta tätä diskurssia, puhetta, keskustelua ei ole, missä Euroopan debatti on. Kolme viikkoa on Euroopan vaaleja. Sitten se aihe häviää. Sitten kun skandaali tapahtuu, niin sitten se tulee takaisin. Muuten Eurooppa ei ole olemassa. Näette intohimoni. Yli kymmenen vuotta ajan olen käsitellyt näitä asioita. Ja sanoisin, Andrew, kun mietinnöstä äänestetään, niin Sinun pitäisi joistakin asioista tässä luopua, jotka ovat liian, kansallisella tasolla liian äh, tärkeitä arkaluontaisia asioita, mutta tämä strateginen, strategisesti tärkeä asia, eurooppalaiset listat, se on se äh, itse asiassa se läpimurto. Ja sitten yksityiskohdista voidaan, joka hallitusten välisessä konferenssissa tai jos niin hyvin menisi, niin sitten valmistelukunnassa niitä käsitellään. Ei Lainen, ei Kiitoksia, hyvä edustaja Lainen. Seuraavaksi Jal Ranskan senaatista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Dyffille eh, siitä, että hän on järjestänyt tämän eh, tapaamisen tänään. Eh, edustaja Duff esitti johdantonsa ja myös tekniset näkökohdat otetaan huomioon. Tässä sanotaan, sanoivat jotkut, että tekniset näkökohdat pitää jättää sivuun. Ensimmäinen kysymys kuitenkin liittyy aikatauluun. En tiedä, onko Eurooppa valmis 2004 aikatauluun. Sen sijaan onnittelen teitä siitä, että olette lähteneet jo näin aikaisin tähän keskusteluun, koska se on täysin ajankohtainen ja eh, senaatti, Ranskan senaatti eh, on aivan äskettäin eh, käsitellyt tätä alueellista kansallista vaalipiirikysymystä. Ja niinpä kansalliskokous antaa vielä seuraavaksi kannanottonsa siitä. Mutta näitä asioita mietimme maassammekin. Sitten muutama seikka edustaja Daffin tekstistä. Nyt täytyy muistaa, että eurooppalainen vaalimenettely on itse asiassa paljon perustavanlaatuisempi kuin ensinnäkemältä näyttää. Voidaan kuvitella, että kyse on teknisistä näkökohdista, mutta me olemme vahvistamassa demokratiaa ja me olemme Euroopan identiteetin vahvistamisessa mukana – Hyvät kollegat, ei pidä eh, sulkea silmiään eh, siltä, mikä on eh, kansalaisten käsitys ja tämä kriisi vain vahvistaa kansalaisten näkemyksiä, koska Euroopan ja demokratian vahvistaminen se pitää hoitaa sillä tavoin, että kunnioitetaan kansallisia laitoksia, yhteisöjä, koska meidän täytyy hoitaa myös kansallisten valtioiden ja Euroopan suhdetta. Ottaisin tässä esiin nopeasti muutaman teknisen seikan DAFin mietinnöstä. Teknisistä näkökohdista tässä puhutaan tosiaankin etuoikeuksista ja koskemattomuudesta. Tämä on keskustelua myös kansallisella tasolla tästä samasta aiheesta. Senaatissa on keskusteltu valiokunnassa asiasta, jotta selvitettäisiin myös kansallisella tasolla näkökohdat, eli eri tasoilla, paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla – ja eh, nyt täytyy ottaa huomioon tämä Eurooppa-taso ja meillä pitää olla eh, tässä suhteessa hyvät, eh, hyvässä suhteessa Euroopan vaalit ja kansalliset vaalit. Kyse ei myöskään ole ainoastaan eurooppalaisesta asiasta, kun puhutaan ikärajasta 16 tai 18 vuotta Euroopassa, mutta sitä varten tarvitaan harmonisointia eri jäsenvaltioissa. On vaikea ymmärtää, että Eurooppa-tasolla on täysi täysikäinen, mutta ei kansallisella tasolla olekaan täysikäinen, eikä tässä pitäydyt ainoastaan kansalaisoikeuksiin, vaan kyse on myös rikosoikeudellisesta vastuusta ja muista. Ja ikärajan kautta siirrytään muihin ongelmiin. Ja sitten kolmas tekninen näkökohta, koska en halua väittää, että tämä keskustelu on ainoastaan tekninen, mutta nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten sellaiset kansalaiset, jotka eivät ole asuimaansa kansalaisia. Neljä miljoonaa henkeä on tällä hetkellä tässä tilanteessa. Tämän asian otti esiin luksemburilainen kollega on joskus hyvä, että otetaan huomioon nämä tällaiset ääritilanteet, jotta ongelmat näkyvät selvemmin. Eh, tällä hetkellä eh, sellaiset, jotka ne oleskelevat toisessa maassa. Eh, siinä pitää olla hyvä tasapaino Eurooppa ja kansallisen tason välillä. Ja sitten viimeinen mm, mielestäni poliittinen näkökohta. Kyse on tästä ajatuksesta, että luodaan Euroopan laajuiset vaalipiirit. Tässä otettiin lukumäärät esiin, en palaa siihen. Ton, niin edustaja Duff sanoi, että matemaatikot ratkaisevat tämän ongelman. En puutu myöskään tähän vaalikysymykseen ja muotoiluun. Meidän täytyy luottaa puolue, puolueisiimme sen sijaan nämä edelliset puheenvuorot, esimerkiksi kun puheenjohtaja puhui tästä käytännöstä, että tulisi esiin eurooppalaisia persoonallisuuksia. Ja minun mielestäni tässä juuri onkin todellinen kysymys, mitä voidaan odottaa tällaiselta paneurooppalaiselta vaalipiiriltä. Eurooppa, Eurooppaa syytetään usein siitä, että piilotetaan poliittiset pyrkimykset teknisten näkökohtien taakse. Ja tämä paneurooppalainen vaalipiiri on sellainen, että pitää hyvin selkeästi esittää, mitä siltä vaaditaan, halutaan. Halutaan tasapainottaa edustuksellisuutta, halutaan esiin uusi europarlamentaarikkojen sukupolvi, Eh, he olisivat eh, federalistisia eh, parlamentaarikkoja verrattuna alueellisiin europarlamentin jäseniin. Näitä ajatuksia pitää syventää vielä, koska kyse ei ole mistään sivuseikasta, vaan hyvin tärkeästä asiasta. Ja siitä syystä, kun nämä asiat otin esiin, niin viittaisin tähän äh, valmistelukuntaan. Nyt tämä äh, menettely, joka meillä tällä hetkellä on, äh, siinä on paljon haasteita. Jotkut niistä ovat teknisiä, mutta siellä on tietenkin poliittinen ulottuvuus eh, taustalla. Kyse ei ole pelkästään Euroopasta, vaan näillä kysymyksillä on vaikutukset myös eh, toimielimiin kansallisella tasolla ja kansalaisiin. Eh, niinpä haluan äh, vielä kiittää siitä, että tämä keskustelu järjestettiin ja minä toivoisin, että äh, valmistelukunnassa voitaisiin äh, syventää näitä ajatuksia, koska se on, nämä ajatukset ovat Euroopan sydämessä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Brods. Mr. President, <clears throat> uh, democracy of course is... Kiitoksia Demokratia on ihmisten äh, hallitusta, ei mielivaltaisen ihmisjoukon äh, hallintaa. Monilla on, tai useimmilla on, kansallinen identiteetti. Belgialla tietysti on kaksi kansallista identiteettiä, ehkä jopa kolme. Eräänä päivänä saattaa olla e- eurooppalainen identiteetti, joka korvaa kansallisen. Olen varma, että Dafra toivoisi, että niin olisi. Minä toivon, että ei, mutta siinä olen eri mieltä. Näin ei kuitenkaan vielä tapahtunut. Jos tämä eurooppalainen identiteetti kehittyisi, omaa tahtia, niin saataisiin argumentoida, että siihen muutokseen voitaisiin vastata paneurooppalaisella vaalipiirillä. Mutta jos se tuodaan silloin, kun tätä paneurooppalaisella ei ole, niin se olisi mukaista Uskon, että perustuslaillinen perustussopimusmuutoksen muutoksen pitäisi heijastaa kansantuntoja eikä olla niitä vastaan. Jos tämä tuotaisiin, niin useimmat äänestäjät E, eivät huomioisi tätä paneurooppalaista osaa, heillä olisi kiinnostusta siihen. Sen lisäksi puolueet ilman paneurooppalaista identiteettiä itse asiassa sul, sul, sulkeutuisivat ulkopuolelle, jos ei virallisesti, niin kuitenkin jos katsotaan kohta 2b ja tarkistusta 5, niin näyttäisi, että ne virallisesti kiellettäisi. 25 paikkaa olisivat vapaa lahja eurooppalaiselle poliittiselle luokalle – niiden kustannuksella, joilla on kansallisemmat perspektiivit. 25 paikkaa, niitä on kuvattu lisäpaikkoina, mutta pitkällä aikavälillä, kun jäsenvaltioiden määrä kasvaa, niin kansallisella ja alueisten listoilta tulevien paikkojen määrä ei samassa määrin kasva, joten lopulta 25 olisivat niiden kustannuksella, jotka on valittu kansalliset taloudelliset listat mikä tarkoittaa, että vaalipiiristä tulisi pienempiä ja suuret puolueet saisivat etuja pientikustannuksella. Koskien ehdotusta, että ihmisillä pitäisi olla oikeus äänestää maissa, jossa he asuvat, uskon, että ihmiset, jotka asuvat muissa maissa, heitä ei pitäisi poistaa äänestysoikeuksia, mutta heidän pitäisi toteuttaa oikeuksia esimerkiksi missä he asuvat, vaan kotimaassaan. Joko postin tai sähköisellä, sähköisellä mm, menettelyllä. Adesso alla parola. Kiitos. Seuraavaksi Mayer Itävallasta. Hyvä puheenjohtaja. Itävallan parlamentti ei ole vielä käsitellyt tätä mietintöä, ja siksi esitän hieman omia huomioitani. Mielestäni Duffin mietintö on hyvä pohja keskustelulle. Enkä halua tässä teilata tätä mietintöä heti alkuun, kuten Messerschmitt tai joku muu on täällä tehnyt. Mielestäni meidän täytyy antaa tänne tälle mietinnölle keskustelun mahdollisuus, ei pelkästään täällä Euroopan parlamentissa, vaan tietysti myös kansallisissa parlamentissa. Mielestäni tähän on otettu mukaan joitakin äärimmäisen tärkeitä ja oikeita kysymyksiä. Täällä on sanottu jo paljon, ehkä ei vielä kaikkea. Haluaisin puuttua kysymyksiin, jotka liittyvät äänioikeuteen ja vaalioikeuteen. Tästäkin on keskusteltu Itävallassa hyvin pitkään. Mielestäni meidän tulisi antaa nuorille mahdollisuus äänestää ja antaa heille mahdollisuus äänestää tällaisissa vaaleissa 16-vuotiaana. Usein keskustellaan myös tästä ylikansallisesta listasta, jossa olisi 25 Euroopan parlamentin lisäpaikka Onko tämä nyt sitten 25 tai mahdollisesti 27 tai ehkä sitäkin enemmän? No, minusta tämä ei kuulosta mitenkään järkenkäyvältä, koska tämä ei ole mikään lisädemokratian elementti. Ja tästä tulisi keskustella. Totta kai tämä riippuu siitä, miten ehdokkaat voidaan valita, ovatko he sekä kansallisella listalla että ylikansallisella listalla. Tämä on mielestäni merkittävä kysymys tässä asiassa. Ja sitten asia, joka tuotiin jo esiin, jota haluaisin vahvistaa ja sitä kautta päättääkin puheeni. Meillä on useissa EU-maissa EUn imagoon liittyvä ongelma. Eli meidän täytyy puuttua siihen, tuoda esiin Euroopan vahvoja puolia ja näin herätellä myönteisiä kaikuja kansallisessa valtiossa. Ja se, mitä täällä kollegat sanoivat, kun he puhuivat siitä, että vuodesta 1999 lähtien ollaan menty alamäkeä, niin olen täysin yhtä mieltä. Tuleeko sitten käymään niin, että vuonna 2014 kukaan ei enää lähde vaaliuurnille? Eli meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan EUn imagoa niin, että saamme aikaan edes kutakuinkin hyväksyttävän äänestysvilkkauden, kuten useissa jäsenvaltiossa on. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi men Sarmaanet Virosta. Suur tänu, herra esimies. Ma tänan teid võimaluse eest sellel koosolekul. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan osallistua tähän keskusteluun. Viron parlamentissa me emme vielä ole keskustelleet että edustaja Daffin mietinnöstä. Eh, sen sijaan kansalaisaloitteesta, josta on keskusteltu tänään tai josta keskustellaan iltapäivällä. Minä olen keskustellut kollegojeni kanssa, mitä voidaan tehdä kansallisella tasolla ja mitä maat voisivat odottaa EUlta, jotta Euroopan vaaleista tulisi paremmin järjestetyt ja äänestysprosenttikin olisi parempi. Virossa voidaan äänestää sähköisesti käyttämällä henkilökorttia. 2009 äänestysprosentti oli melko hyvä. Silti ihmiset ovat pettyneitä, koska nämähän ovat eurooppalaiset vaalit. Silti kansalliset puolueet käyttävät näitä vaaleja ratkaise henkilökohtaisten tai omien ongelmiensa ratkaisemiseksi. Meidän äh, suurin äh, äh, oppositio ja koalitiopuolueemme ovat kumpikin liberaalidemokraattisessa ryhmässä, eli ihmisille tämä on aika hämmentävää, koska sitten ei kyllä ymmärretä, mikä ero näiden kahden puolueen välillä on. Vihreät ovat ainoita, jotka viime Euroopan vaaleissa yrittivät esittää eurooppalaista vihreätä sopimusta, mutta siitä ei kiinnostuttu Virossa. Siellä kiinnostuttiin paikallisista konflikteista. Ja uudistuspuolue sanoi, että jos tuette meitä Eurooppa-vaaleissa, niin me säilytämme tietyt perheedut. Ihmiset kyllä tiesivät listavaaleissa, kuka oli ykkösenä, ja jokaisella puolueella oli 12 ehdokasta. Ihmiset kysyivät, että minkä tähden meidän pitää miettiä seitsemää tai kahdeksikkoa, koska meitä ei valita kuitenkaan – ja seuraavissa vaaleissa me käytämme avoimia listoja, eikä ole niin varma etukäteen, kenet valitaan. Virolla on ainoastaan kuusi paikkaa Euroopan parlamentissa, joten emme varmasti mieti sitä, että saammeko seitsemän paikkaa vai pidämmekö kuusi. Ei tässä tule mitään muutosta meidän osallemme. Me kuitenkin odotamme, että ne, jotka ovat parlamentissa, Euroopan parlamentissa, kertoisivat enemmän siitä, mitä Euroopan parlamentissa tapahtuu. Tästä emme paljonkaan saa tietoa Virossa. Ihmiset keskustelevat ainoastaan nämä meppien palkoista tai korruptiosta ja muista asioista, mutta tätä asiaa voitaisiin jotenkin säännellä. Seuraavissa Eurooppa-vaaleissa – pitäisi keskustella pan-eurooppalaisista aiheista, kuten esimerkiksi yhteisestä kalastuspolitiikasta, joten myös virolaisetkin ymmärtäisivät, mitkä ovat eurooppalaisten puolueiden näkemykset kalatalouskysymyksissä, koska me elämme Itämeren rannalla. Tämä on tärkeä asia ja toivoisimme, että myös yhteinen kalastuspolitiikka voisi ratkaista tiettyjä ongelmiamme. Ja jos näin kävisi, niin varmasti Viron kansalaiset, Viron kalastajat varsinkin, arvostaisivat enemmän Euroopan parlamenttia. Pitäisi keskustella lisää myös maatalouspolitiikasta, vihreistä työpaikoista, kun halutaan lisätä työllisyyttä. Usein puhutaan vain köyhyyden seurauksista, mutta meidän pitäisi eh, toimia myös eh, niin, että saisimme eh, estettyä nämä köyhyyden seuraukset. Nämä ovat hyviä keskustelunaiheita tulevaisuutta ajatellen. Mitä tulee tiedotusvälineisiin, niin enpä tiedä, voisiko Euroopan parlamentti tehdä jotakin toisin mutta Virossa meillä on joka keskiviikko puolueiden välisiä keskusteluja. Siellä eri puolueiden tiedottajat kertovat näkemyksistään ja yleensä Eurooppa-kysymyksistä ei keskustella meidän pitäisi Virossakin kiinnittää huomiota Eurooppa-politiikkaan enemmän. Kyse on varmasti myös paikallisesta poliittisesta kulttuurista. Euroopan parlamentti omien poliittisten puolueryhmiensä kautta jotenkin edesauttaa tätä myös. Ehkä Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät voisivat painostaa myös kansallisia kollegoitansa sitten tämä ikäraja. Minun mielestäni se pitäisi olla sama kaikissa jäsenvaltioissa ja jos se on 16, se ajatus ei kyllä saa tukea Virossa. Sitten nämä ylikansalliset listat 25 nimeä, sitä ei varmasti tueta Virossa, mutta en ihan varma ole. Ja olen äh, sitä mieltä myös, että tämänpäiväinen keskustelu äh, on erittäin hyvä lähtökohta tuleville keskusteluille. Kiitoksia. Grazie ancora eh, gli ultimi due. Kiitoksia. Vielä viimeiset kaksi puhujaa. Sitten jätämme vielä Daffille hieman vastausaikaa. Eli voin sallia kahdelle viimeiselle puhujalle Portugalin Filipelle ja Morvaille tässä ainoastaan kaksi minuuttia puheaikaa. Hän on siis Euroopan parlamentista. Felipe. Prego. Olkaa hyvä. Muito obrigado. Eh, Kiitoksia. Haluaisin huomioida lyhyesti joitakin keskustelussa esiin tuotuja kysymyksiä. Omassa parlamentissani näitä kysymyksiä ei ole vielä käsitelty, joten tuon esiin ainoastaan henkilökohtaisia näkemyksiäni. Mutta koska tämä on niin merkittävä keskustelu. Haluaisin korostaa joitakin kysymyksiä. Toista vielä, että tämä on siis hyvin tärkeä keskustelu, mutta tähän liittyy monia vaikeuksia, kuten tämän aamun keskusteluissa on käynyt ilmi. Haluaisin korostaa lyhyesti kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että on tärkeää saada aikaan yhtenäisyyttä valittavassa, mutta silti täytyy kunnioittaa eri maiden erilaisia vaaliperinteitä. Toiseksi haluaisin hieman tuoda esiin tiettyjä epäilyksiä tällaista ylikansallista vaalilistaa vastaan. En usko, että tämä tulee lähentämään kansalaisia Euroopan unioniin. Täällä on sanottu, että usein Euroopan vaaleja pidetään kansallisina vaaleina ja näin äänestäjät ilmaisevat kantansa kansallisen tilanteen pohjalta. Ja näin ehkä rangaistaan kansallista hallitusta, eikä niinkään oteta huomioon, että kyseessä ovat Euroopan parlamentin vaalit. Tämä vähentää osallistumista vaaleihin. Kuten tiedämme, ääni, äänestysvilkkaus on laskussa. Mutta jos mitään kansallista ulottuvuutta vaaleissa ei olisi, niin silloin äänestysvilkkaus olisi tätä nykyistäkin matalampi. Eli haluaisin ilmaista skeptisyyteni sitä mahdollisuutta kohtaan, että otettaisiin käyttöön tällainen ylikansallinen lista, jolla sitten halutaan saada kansalaiset liikkeelle. En usko, että tämä toimii. Ei kansalaisten ja toimielinten välinen läheisyys niinkään liity siihen, kuinka hyvin tunnettuja ehdokkaat vaaleissa ovat, vaan se liittyy siihen, että monet kansalaiset ajattelevat, että Brysselissä keskustelut asiat ovat hyvin kaukana heidän arkielämästään. Meidän tulisi pyrkiä täyttämään tämä demokratian vaje. Kiitoksia. Muistutan vielä Morvalle, joka on viimeinen puhe, että hänelläkin on ainoastaan kaksi minuuttia käytettävissään.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 tarkistukset siis tähän lakitekstiin. Heti ensimmäinen kohta on suuri yllätys. Ensimmäinen kohta vaarilaista vuodelta 76. Kyse on siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet suhteellisen valitavan perusteella on siis valittava ja tässä muutosehdotuksessa on kyse siitä, että puhutaanko tässä nyt sitten jäsenistä vai eurooppalaisten kansien, kansalaisten edustajista. Se on siis muutos. Euroopan parlamentti tai sen jäsenet, niillä on eri mandaattisen seurauksena. Minä olen Unkarin, unkarilainen jäsen Euroopan parlamentissa ja minulla on se tunne, että minä edustan unkarilaisia valitsijoita. Ja kun katson tätä muutosehdotusta, tätä ensimmäistä, niin tuntuu siltä, kun se kiellettäisiin minulta, koska ensimmäisessä muutoksessa on kyse siitä, että minä edustan Euroopan unionin kansalaisia. Se on siis ihan jotain muuta. Tai muutosehdotus, muutos yhdeksän. Euroopan parlamentin jäsen, ne äänestävät henkilökohtaisesti ja parlamentin jäsenet eivät saa mitään imperatiivista mandaattia. Esittelijä halusi tämän poistaa uudessa versiossa. Miksi? Kysy. On muutosehdotuksista yksi ja yhdeksän. Näistä kahdesta muutosehdotuksesta on kyse. Mikä tavoite esittelijällä näillä kahdella, näissä kahdessa muutosehdotuksessa on? Ja miksi haluatte että Euroopan jäsenten, Euroopan parlamentin jäsenten mandaattia ja oikeuksia muutetaan. Kiitos ja nyt vielä loppupuheenvuoro Daffille mahdollisimman pikainen sellainen. President, um, I'm most grateful to all those... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen erittäin kiitollinen kaikille näille 26 kuulelle jotka osallistuivat keskusteluun. Minä olin jo odottanutkin, että eh, tästä tulisi laaja ja kiehtova keskustelu. Tämä on ollut mahdollisuus ihmisille ilmaista epäilyksensä ajatellen sitä, että uudistus tarvitaan. Ja sehän on aivan normaalia. Minä toivon, Aivan kuten enemmistö täällä on jo sanonut, toivon, että tämä on alku syvällisemmälle keskustelulle siitä, että vahvistettaisiin EUn oikeutusta kansan piirissä. Jotkut eivät näin halua tehdä, ja sitä täytyy kunnioittaa. Mutta vaikka Kunnioitan suuresti niitä, joilla on euro kansallinen mielipide. Se ei välttämättä heijastele kuitenkaan enemmistön mielipidettä, eikä se välttämättä heijastu myöskään Lissabonin sopimuksessa, joka on nyt voimassa, niin kuin tiedämme. Lissabonin sopimus muutti sen, miten parlamentin jäsen toimii ja miten hän edustaa Euroopan unionin kansalaisia. Ja minä haluaisin tässä mietinnössä heijastella juuri Lissabonin sopimuksen muutoksia ja vastata niihin muutoksiin käytännön ehdotuksilla, jotka muutetaan sitten todellisuudeksi. Totta kai tämän tyyppisessä toiminnassa on aina hyväksyttävä se, että usein syntyy myös sellaisia seurauksia, jotka eivät ole odotettuja, vaikka ne Brysselistä vaikuttavat täysin järkeviltä. Minä olen tutkinut tätä asiaa hyvinkin tarkasti ja ehdotus esimerkiksi, joka liittyy siihen, että alueellistetaan kansalliset vaalipiirit suurissa jäsenvaltioissa. Se on ristiriitainen, koska tällaista ei suosita Ranskassa. Saksalaiset saattaisivat ajatella, että kyseessä on tarpeeton uudistus koska heillä tässä vaiheessa on jo eh, liittovaltioon perustuva rakenteensa, mutta eh, valtiotieteilijät ovat sitä mieltä, että tässä eh, tarvitaan sellainen vaalipiiri, joka on käsitettävissä, joka on hallittavissa ja johon voi samaistua. Ja valtio vaalipiirinä yhtenäinen vaalipiiri, joka kattaa kokonaisen valtion, on hyvin kaukana jo kansalaisista. Jotkut täällä ovat väittäneet, että MEPit ovat eh, jo nyt eh, tunnettuja eh, omissa valtioissaan. Tähän on poikkeuksia, mutta useimmat meistä ovat aika irrallaan kansalaisten käsitteestä, käsityksestä siitä, mikä on tärkeätä jokapäiväisessä poliittisessa elämässä. Meidän täytyy siis miettiä mielestäni vaalipiirin koko kysymystä. Olen myös sitä mieltä, että meidän on joskus yritettävä lähteä pelkästään kansallisesta ajattelusta pois, koska on yhä enemmän valitsijoita, äänestäjiä, jotka miettivät itseään moni-identiteettisinä ihmisinä, ihmisinä eurooppalaisina kansalaisina, jotka melko yksinkertaisesti voivat kovastikin mieltä ajatukseen postnationaalisesta demokratiasta. Ja he hakevat poliittisia puolueita, jotka ilmaisevat myös heidän pyrkimyksensä. Ja kansalaiset ymmärtävät tietenkin, että Euroopan integraatio on vastaus, hyvä vastaus globalisaation haasteisiin, niin uskoisin, että he suhtautuvat kansallisten poliittisten puolueiden väittämiin, että ne pystyisivät vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Kyynisyys kansalliseen demokratiaan, kun väitetään esitetään väitämyksiä kansallisista puolueista, että ne, ne pystyisivät tässä asiassa toimimaan. Se on melko vahva ja kasvava trendi vaikuttaa siltä, että tämä on ensimmäinen äh, sivistynyt äh, ylikansallinen keskustelu, joka heijastelee äh, valtasuhteita niin kuin ne todellisuudessa ovat. Ja valta on enimmäkseen suurissa määrin Brysselissä ja me tarvitsemme hyvin vahvan edustuksellisen demokratian ja mielestäni sellaista ei aivan vielä ole. Ja minun mielestäni, jos tyydyttäisin pelkästään nykytilanteeseen, se olisi virhe. Minun mielestäni on aivan mielenkiintoista erinomaista, että kiivas poliittinen keskustelu, jota käydään parlamentissa, Euroopan parlamentissa, se ei heijastu vaalikampanjoissa tämän parlamentin puolesta. Poliittiset ryhmät ovat sellaisia paikkoja, joissa eri politiikan ja alat kehittyvät. Nyt Brons ja Rova Morvai me emme istu kansallisissa valtuuskunnissa, vaan me istumme täällä poliittisissa ryhmissä tekemässä työtä. Ne, niiden ajatukset eivät heijastu kuitenkaan välttämättä vaali, vaalien yhteydessä parlamentin ulkopuolella, eivätkä lehdistössä. Hyvin voimakkaasti tiedotusvälineiden edustajat ovat kannustaneet minua painottamaan tätä ylikansallisen listan ajatusta, koska heidän mielestään tämä olisi erittäin mielenkiintoista ja jopa dramaattista, että tulisi yhteentörmäyksiä eri henkilöiden välillä – ja näissä poliittisissa kysymyksissä käsiteltäisiin integraatiota yhtenäistä valuuttaa, tulevaa EUn kokoa, maahanmuuttoa, siirtolaisuutta ja kaikkia erittäin vakavia ja sellaisia haasteita, joiden tiedämme olevan olemassa, mutta niihin ei voida puuttua ainoastaan kansallisella tasolla. Useat äh, puhujat äh, esittivät huolensa siitä, että syntyy eturistiriita Euroopan poliittisten puolueiden ja kansallisten puolueiden välillä. Äh, hyväksyn tämän ajatuksen. Syntyy paljon enemmän kilpailua kuin tällä hetkellä kilpailua on. Minun mielestäni on hyvä asia, että stimuloidaan demokratiaa federaalista äh, kilpailua poliittisten puolueiden välillä. Se on äh, aivan yhtä hyvä politiikalle äh, kuin kilpailu on yhtenäismarkkinoille. Ja haluaisinkin peilata hiukan enemmän tätä syvempää integraatiota, joka meillä on meneillään sosiaalisessa ja talouselämässä parlamentin politiikassa. Minua hämmensi merkittävästi se, että ihmiset eivät huomaisi näitä muutoksia, joita olen ehdottanut. Minä tuen aivan täysin Joe Lainenin kannanottoa siitä, että nämä uudistukset eivät mene riittävän pitkälle, jotta saisimme aikaan vallankumouksen politiikassa. Meidän täytyy tietenkin suhtautua maltillisesti, mutta minun mielestäni ne menevät kyllä riittävän pitkälle, jotta saadaan muutettua ja paranneltua seuraavan äh, vaalikampanjan laatua. Minulta on kysytty, miksi 25? Aivan käytännön syistä, koska 25 ehdokasta voidaan äh, tulostaa yhdelle sivulle, niin että ne silti näkyvät. Ja on myös sellaisia vaalimenettelyjä, jotka ovat aivan täysin käytännön, käytännön sidoksissa mm, aivan ilmeisistä syistä olisi virhe, että pitäisi olla 27 ylimääräistä henkilöä, jos näin olisi, ja sitten Kroatian kanssa 28 ihmiset ajattelisivat, että jokaisella valtiolla on oma ylimääräinen parlamentin jäsenensä, mutta tämä ei tietenkään toteudu. Se saattaisi toteutua, mutta sattumalta demokratianoikun myötä, mutta se ei ole tietenkään tämän ehdotuksen ajatus, koska tässä halutaan rikkoa rikkoa rajat valtion ja kansallisuuden ja toisaalta taas parlamentin kokoonpanon välillä. Useat kysyivät jo, minkä tähden haluan ikään kuin poistaa huipun tuolta 75, 751 jäsenen yli poistaa ylimääräiset. Tämä, tästä voidaan keskustella edelleen, jos halutaan saada vähennystä kansallisella tasolla niin sanotusti kansallisiin määriin, niin tästä ei kyllä tule mitään suosittua ajatusta. Jotkut ovat sitä mieltä, että parlamentti on aivan liian suuri. Minä, minä, minun on sanottava, että en ole samaa mieltä. Tämä parlamentti tekee tällä hetkellä erittäin kovasti töitä, kun integraatio on nopeutunut ja aivan ensiluokkaiset ammattimaiset EU-poliitikot voisivat äh, ehkä tuoda lisää poliittista johtajuutta äh, parlamenttiin. Eihän se mikään virhe olisi. Tuleeko sitten kahden tyyppisiä meppejä? Äh, kyllä, totta kai. Onhan meillä usean tyyppisiä meppejä Eh, siinä, millä tavoin eh, vaalikausi hoidetaan. Siinä on paljon eri muotoja. Ei se sinänsä ole mikään ongelma mielestäni. Minä en pystynyt vastaamaan tietenkään kaikkiin kysymyksiin, mutta olen erittäin eh, kiitollinen näistä hyvin rikastavista puheenvuoroista ja tämä keskustelu jatkuu vielä parlamentissa ja myös kansallisissa parlamenteissa. Kiitos. Grazie davvero, collega Duff. Kiitoksia kovasti, hyvä Duff. Nyt ennen kuin päätän tämän aamuisen kokouksemme, pyytäisin, että varapuheenjohtaja vielä tässä Zita Gurmai esittäisi lyhyet omat huomionsa. Nyt teillä on aikaa enää, siksi puhun nopeasti. Kovasti kiitoksia tästä tämänpäiväisestä tapaamisesta. Olen kovasti vakuuttunut, että meidän pitäisi tavata useammin kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Meidän täytyy puhua suurista aiheista. Pidän erityisen tärkeänä myös sitä, että meillä on jatkoa keskustelulle. Iltapäivällä puhutaan kansalaisaloitteesta. Tar- olen vakuuttunut, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa, enemmän eurooppalaisia aiheita keskusteluun identiteettiä täytyy vahvistaa. Haluaisimme kiittää kovasti herra Daffia, joka oli valmis kirjoittamaan tämän mietinnön. 25 vuotta on laki vanha, Eurooppa on muuttunut, täytyy valmistautua uuteen tilanteeseen. On monia teemoja, joita täytyy yhdessä miettiä. On myös tärkeää selvää, että 79 vuoden jälkeen kiinnostus Eurooppaa kohtaan on vähentynyt. Viimeksi äänestysrikkaus oli 46 prosenttia. Ja tänä iltana puhummekin siitä, miten voimme ottaa pieni askeleita oikeaan suuntaan. Olen myös vakuuttunut siitä, että on erityisen tärkeää, että Ja tärkeää olisi myös se, että pitäisi olla enemmän naisia parlamentissa jäseninä. Niitähän, niiden määrä on lisääntynyt, mutta niitä tarvitaan vieläkin lisää. Kiitoksia kovasti herra Duff. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja toivon, että iltapäivällä tapa jälleen. Kiitoksia. Niin, minä vielä muistutan, että jatkamme kello 15. Ja nyt teidät on kutsuttu siis lounalle. Ja vielä aivan muutama sana lopuksi. Euroopan unionin sopimuksen artikla 12 sanoo, että kansalliset parlamentit edesauttavat unionin toimimista. Tässä ei ole kyse mistään kolmannesta parlamentista. Euroopan parlamentilla on oma roolinsa, kansallisella parlamentilla oma roolinsa. Ennen kaikkea kansallisten hallitusten valvojina. Mutta mitä sitten tulee vaalilainsäädännön uudistuksen, tämä ei toteudu. Artikla 223 antaa Euroopan parlamentille tehtävän laatia vaalilainsäädännön uudistuksen, mutta toisessa alakohdassa sanotaan, että tämä teksti täytyy tietysti hyväksyä myös kansallisissa parlamenteissa. Joten tämä meidän kokouksemme on ainoastaan alku soitto tälle kaikelle. Toivottavasti COSAC saa aikaan jotakin rakenteellista ja todella konkreettista näissä kysymyksissä. Tämä aihe on strategisen tärkeä ja tämä vaikuttaa koko EUn rakennelmaan. Ei kyseessä ole mikään pintapuolinen asia. Tässä riittää, että ajatellaan sitä, että EUn maat eivät ole enää joutuneet sotaan, eikä mitään tällaista ole odotettavissa, joten tämä on todella asia, johon täytyy panostaa. Kiitos ja nyt tapamme lounalla.